Um, colleagues, I'd like to... Kollegat, haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi erityisistuntoon EU-kuluttajalainsäädännöstä, lain siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön. Ja tämä on ensimmäinen tilaisuus, joka meillä on pitää tällainen virallinen istunto kansallisten parlamenttien jäl- kanssa ja kovasti Odotamme mielenkiinnolla keskustelua teidän kanssanne. Ehkä voimme tukeutua myös teidän asiantuntevuuteenne ja kokemuksiinne. Ja olemme päättäneet tarkastella erittäin tärkeää kysymystä meidän mielestämme. Ehkä kaikkein tärkeintä kuluttajalainsäädäntöön muutosta tällä Euroopan parlamentin vaalikaudella ollaan aivan kauden lopussa. Ja näin ollen haluaisinkin voida käydä kunnollista keskustelua teidän kanssanne, jotta voitaisiin ottaa teiltä ehdotuksia vastaan ja keskustelemme yksityiskohdista jatkossa. Joten lämpimästi tervetuloa ja pyydän todellakin teitä rohkeasti puhumaan missä tahansa haluatte. Sitten toinen alkupuheenvuoro tulee vielä äh, herra Adolf Dilikiltä. Hän on varapuheenjohtajana kansantalouden, maatalouden ja liikenteen valiokunnasta Tsekin tasavallan senaatista. On tärkeää, että hän on paikalla, koska tällä hetkellä hän me puhumme olemme yhteistyössä Tsekin tasavallan kanssa monista avainkysymyksistä. Tämän teille puheenvuoron ja erittäin hienoa, että olet tullut kokouksemme mukaan. Olkaa hyvä. Äh, Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Aluksi haluaisin tuoda lämpimät terveiset Tsekin senaatista. Olemme hyvin iloisia siitä, että voimme osallistua tähän kokoukseen. Täällä käsitellään kuluttajasuojakysymyksiä, kuluttajaoikeuskysymyksiä. Me käsittelemme niitä myöskin senaatissa. Sekin tasavallassa ja monissa muissa uusimmissa jäsenvaltioissa tämä ala vasta on kehittymässä. Se ei ole vielä ihan samalla tasolla kuin vanhoissa jäsenvaltioissa. Ja olemme hyvin iloisia siitä, että Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio ovat ottaneet tämän aiheen omakseen. Kuluttajasuoja on nimittäin erittäin tärkeä aihe kuluttajille, mutta myös yrittäjille, jotka toimivat tällä alalla, jotka haluavat myydä tuotteitaan ja haluavat myöskin säästyä vääriltä käytänteiltä. Nyt olemme saaneet suurta edistystä aikaiseksi. Nyt meillä on mahdollisuus säädellä asioita niin, että kauppa voi olla aitoa kauppaa ja kuluttaja voi nauttia korkealuokkaisista tuotteista. Olen hyvin yllättynyt siitä, että tänne on tullut näin paljon ihmisiä tänään. Olen siitä iloinen ja odotan jo innolla keskustelua. Kiitos. Okay, um, well I think we can commence perhaps with um, session one, and I just wanted to remind you. Haluaisin vain muistuttaa teitä, mitä tulee joihinkin sääntöihin täällä parlamentissa, ne ehkä hiukan eroavat kansallisten parlamentin säännöistä. Ehkä voisitte täyttää nämä puhuja Niin. Me sit, minä sitten aika, jossain vaiheessa saan mukaan nämä listat. Siis jos te nyt täytät tämän kaavakkeen nimellä, niin sitten voimme pyytää teitä puhumaan myöhemmässä vaiheessa. Niin kuin sanoin, aloitetaan tämä ensimmäinen istuntovaihe. Ja nyt halusin muistaa teitä siitä, että komission sen Kuneva tulee pikapuolin paikalle. Halusin kuitenkin jo aloittaa ripeästi ja toivotamme hänet sen tervetulleeksi, kun Kuneva, Rova Kuneva tulee paikalle. Ensimmäinen kohta, jota tarkastelemme, on tämänhetkinen keskustelu asiasta ja tiedän, että monet teidän parlamenteissanne tulevat keskustelemaan kuluttajan oikeusdirektiivistä ja otatte huomioon kuluttajalainsäädännön tulevan kehityksen. Meillä on sellainen näkemys täällä valiokunnassa, että elämme aika poikkeuksellisia aikoja. Rahoitusalan kriisi on vaikuttanut suuresti kuluttajiin ja yrityksiin kautta koko Euroopan. And that we know that many European businesses uh, are also struggling to survive the crisis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 Tarkistan vain tämän teknisen puolen tässä. Yes, okay, the commissioner's arrived. Komission jäsen on tullut juuri paikalle. Okay, can I ask you if you've got interpretation? Siis kuuluuko tulkkaus nyt? Nyt kuulette minä oikein hyvä. Komission Kuneva on tullut terve, paikalle. Tervetuloa. Hän on erittäin aktiivinen kuluttajasuoja komissaari. Hänen kanssaan valiokuntamme tekee todella tiivistä yhteistyötä ja meillä on säännöllisiä tapaamisia hänen kanssaan. Hän raportoi aina meille tänne valiokunnan suuntaan ja mukavaa, että hän on jälleen tänään mukana. Joten aloitamme uudestaan nyt toivottavasti tulkkauksen kanssa. Niin kuin sanoin, olen sitä mieltä, että tavallaan meidän tehtävämme on saada parempaa tulosta yrityksille ja kuluttajillemme tämänkin talouskriisin yhteydessä vielä enemmän. Me haluamme tietysti antaa yksinkertaisempia sääntöjä yrityksille, jotka toimivat kaikissa jäsenvaltioissa, jotta he taas voivat tarjota palveluitaan, tavaroitaan, hyödykkeitään yhtenäismarkkinoilla, mutta myöskään meistä ei pidä mitenkään kyseenalaistaa, heikentää kuluttajansuojan tasoa. Jos näin ei ole, niin kuluttajat eivät luota, eivätkä tartu tavaroihin, palveluihin, jotka tulevat muista maista haluavat pikemminkin käyttää kotimaisia tuotteita, eivätkä ole sitä mieltä, että vallalla on hyvä kuluttajansuojan taso kaikkialla Euroopassa. Siksi mielestäni jollakin tavoin haluaisimme voida käyttää hyväksemme tämänhetkisen lainsäädännön tilaa pohtia, miten voimme vahvistaa, parantaa sisämarkkinatilannetta minä ja yhdenvirtaistamalla kuluttajansuojalainsäädäntöä ja tehostamalla täytäntöönpanopuolta Tästä keskustelemme toisessa istunnossamme tänään. Ja niin kuin sanoin, kuluttajan suoja Oi, kuluttajan oikeusehdotus on erittäin hyvä lisä ja siksi onkin tärkeää, että me EU-tasolla ja te kansallisilla, kansallisella tasolla pyritte kartoittamaan yksityiskohtaisesti kyseistä lainsäädäntöä varmistetaan, että lopputulos on oikea. Niin kuin kaikki hyvin tiedätte, kun laitetaan olemassa olevia horisontaalisia direktiivejä, jotka perustuvat minimiharmonisaatioon, niin yksi ainoa direktiivi, joka nyt siirtää meitä, meitä kohti täyteen harmonisaatioon ja sitten minimiharmonisaatiosta vielä, että jäsenvaltiot voivat säilyttää tai hyväksyä tiukempia kuluttajan suojalainsäädäntöjä, mutta tämä uusi direktiivi asettaa yhteiset säännöt ja niistä tietenkään jäsenvaltiot eivät voi erota tai olla noudattamatta. Ja on viitattu on sanottu myös, että yleinen sopimuslainsäädäntö saattaa silti olla voimassa mm, kansallisella tasolla. Tämä on tärkeä osa teidän työtänne ja myös kaikkialla Euroopassa. Ja halusin vain lyhyesti kertoa teille päätöksestä, jonka täällä valiokunnassa teimme ja minkälaista lähestymistapaa päätimme seurata. 10. marraskuuta päätimme, että minä raportoisin asiasta puheenjohtajana, olisin yhteistyössä varapuheenjohtajien kanssa tässä valiokunnassa ja tekisin yhteistyötä myös poliittisten koordinaattoreiden kanssa, jotka, joita ehkä teidän maissanne kutsutaan piiskureiksi. Meistä tämä oli ehkä paras, tehokkain tapa toimia ja varmistaa, että etenemme niin, että ollaan mahdollisimman yksimielisiä. Teimme myös sen päätöksen, että päätettiin käyttää monimutkaisuutta hyväksi tässä ehdotuksessa ja rajoitonta aikaa, koska parlamenttihan menee tauolle muutaman viikon kuluttua Euroopan vaalien takia, emmekä halunneet kiirehtiä mietintöä näistä suosituksista. Siksi päätimme käyttää hiukan aikaa laittaa sen työasiakirjan. Tämä työasiakirja, se on jo päätetty. Se lähetetään kaikille kansallisille parlamenteille ja teidän valiokunnille, että voitte tutustua tähän työhön, jota me olemme täällä tehneet. Ja tietenkin käymme pitkän keskustelun viimeisessä täysistunnossa komissaari Kumenevan kanssa, jolloin esitämme suullisen kysymyksen, ja poliittiset ryhmät ovat jo päättäneet, että haluaisivat päätöslauselman, joka heijastelee työasiakirjaa, ja ehkä antaisimme hiukan suuntaa muunlaista työstä, johon haluaisimme tässä asiassa ryhtyä. Siis tavallaan tässä asetetaan asialistaa uudelle parlamentille ja uudelle valiokunnalle Meillä on ollut työryhmä, joka on tehnyt tarmokkaasti työtä näiden asioiden parissa. Yksi ensimmäistä kysymyksistä, joita halusimme käsitellä, oli poliittisen, poliittisten ryhmien puheenjohtajien pyytös tarkastella vaikutusarviointitutkimusta, jonka komissio on antanut, ja tutkia vaikutusarviointa, jotta nähtäisiin, miten on päädytty tähän ehdotukseen, josta nyt keskustellaan, ja päätimme järjestää julkisen kuulemisen eri osapuolten kanssa. Mutta kollegat, niin kuin varmasti tiedätte, mielenkiintoista etusta kohtaan on niin valtavaa, että olemme ole pystyneet kutsumaan kaikkia tänne valiokuntaan. Me silloin teimmekin sen päätöksen, että käytämme uutta me- mediateknologiaa hyväksemme ja mm, verkko, verkossa konsultoimme laajalti eri tahoja. Ja minun täytyy sanoa, että tämä on myös teille yksi mahdollisuus toimia. Se on varsin valaisevaa vaihtaa mielipiteitä tällä tavalla, koska emme vai kysynyt, mistä ette pidä tästä ehdotuksesta, vaan myös mistä pidätte. Ja jos ette pidä, niin minkälaisia vaihtoehtoja teillä on ehdotettavanne, koska uskomme, että tavoitteet ovat aivan oikeansuuntaisia. Meidän pitäisi helpottaa elämää yritysten kohdalla, mutta myös pitäisi pyrkiä korkean tasoiseen kuluttajasuojan tasoon. Olemme kirjoittaneet kaikille 27 valtuuskunnalle jäsenvaltioissa, joten teidän edustajilla Brysselissä ovat siis saaneet tietoa meiltä ja kysyimme heiltä, aivan erityisesti, jos te hyväksyisivät, hyväksyisivätkö he tällaisen ehdotuksen jäsenvaltiossa, niin mitä se tarkoittaisi kansalliselle niin miten se siihen vaikuttaisi. Meistä tämä oli tärkeä kysymys esittää, jotta jäsenvaltiot voivat identifioida mahdollisia tällaisia kysymyksiä ja kertoisivat sitten meille auttaen meitä työssämme. Ja niin kuin sanoin, me tulemme esittämään suullisen kysymyksen, joka heijastelee työasiakirjaa. Työasiakirja on lähetetään teille. Sillä on selkeä sovellusala, siinä tarkastellaan vaikutusarviointeja, avainkysymyksiä ehdotuksessa harmonisaation tasoa, sovellusala. En nyt mene tässä yksityiskohtiin, koska haluan antaa tilaisuuden myös kollegoille puhua, mutta tämä työasiakirja siis tullaan teille jakamaan ja todellakin haluaisimme voida luottaa teidän panokseenne jotta saisimme aikaan hyvää tehokasta lainsäädäntöä, joka palvelee kuluttajia ja yrityksiä koko EU:ssa. Joten nyt pyytäisin vielä herra Jilikia puhumaan valiokuntansa nimissä ja sen jälkeen Rova Kynävä. Anteeksi, nyt vaihdon järjestystä. Siis komissaari Kuneva ensin ja sen jälkeen keskustelemme niin, että kaikki saavat tilaisuuden esittää kantoja myös. Kiitos. Thank you very much, Alin, and uh, good morning everybody. I think... Kiitos oikein paljon. Hyvää huomenta kaikille. Tämä on hyvin keskeinen tapahtuma. On hienoa, että voin olla mukana keskustelemassa siitä, mikä on tärkeintä kehitystä nyt EUn kuluttajalainsäädännössä. Erityisesti haluaisin keskittyä tänään komission ehdotukseen, joka koskee direktiiviä kuluttajan oikeuksista. Pitäisin tervetulleena teidän osallistumistanne tähän hyvin tärkeän Euroopan kuluttajapolitiikan kehittelyyn ja toivon, että voin luottaa teidän tukeenne kansallisella ja EUn tasolla. On välttämätöntä, että pidämme mielessämme lainsäädännön, joka on nyt jo käytössä EUn tasolla. Siksi haluaisin sanoa muutaman sanon myöskin täytäntöönpanosta ja siitä, miten huolehditaan kuluttajasuojalainsäädännön noudattamisesta jäsenvaltioissa. Käsittääkseni tämän aiheena tämän kokouksen toisen istunnon aikana tänään iltapäivänä ja siitä myös, miten kuluttajat voivat valittaa. Sitä asti kun astun virkaani, niin minä olen kehitellyt kuluttajastrategiaa, jonka tarkoituksena on huolehtia siitä, että markkinat ovat terveet ja kuluttajat voivat toimia turvallisesti ja luottavaisesti. Ja samalla luoda markkinat, joilla rajat ylittävä kauppa ja innovaatio saavat kannustusta. Kuluttajille pitää tarjota terveet kilpailukykyiset markkinat, jotta voidaan huolehtia Euroopan kilpailukyvystä pitkällä aikavälillä. Tällä lailla on edelleen työtä tehtävänä, jotta sisämarkkinat voivat toimia paremmin meidän kaikkien eteen. Nyt Euroopan, Euroopan oikeuden mukaan kuluttajaoikeudet vaihtelevat maasta toiseen ja tämä johtaa vähän tuollaisen tilkkutakkiin. Koska tilanne on tällainen ja on olemassa esimerkiksi Rooma 1-asetus, myyjä, joka haluaa myydä yhdestä EUn jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, joutuu sopeuttamaan sopimuksen sopimustekstiään noudattamaan käytänteitä 27 eri maassa. Tämä on valtava taakka. Erityisesti on hyvä tiedostaa tämä nyt tässä talouden kriisissä. Antaisin teille yksinkertaisen eh- esimerkin. Tsekin tasavallassa ja Ranskassa esimerkiksi mahdollisuus etäsopimusten purkamiseen on seitsemän kalenteripäivän aikana. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä kausi on seitsemän työpäivää. Tanskassa ja Maltalla 14 ja 15 kalenteripäivää. Siksi ei ole siis päästy sopuun siitä, miten lasketaan päivät. Lasketaanko kalenteripäivät vai työpäivät? Joten voitteko oikein arvata, minkälainen viesti tämä nyt, tai kuvitella, minkälainen viesti tämä on yrityksille ja minkälainen viesti annetaan kuluttajille, kun kuluttajien pitäisi voida nauttia yhtenäismarkkinoista. Siksi ei ole yllättävää, että jotkut yritykset päättävät olla myymättä kuluttajille muissa maissa netissä. Tänään ainoastaan 21 prosenttia vähittäismyyjistä myy rajojen yli. 50 prosenttia niistä, jotka eivät myy rajojen yli, ovat antaneet ymmärtää, että heitä kiinnostaisi tällainenkin työ, jos kustannuksia, joita syntyy, hallinnollisia kustannuksia leikattaisiin selkeästi. Eli siltä päivänä ja tänään järjestimme kuluttaja huippukokouksen ensimmäistä kertaa täällä Brysselissä. Yhdessä meillä oli kuluttajien verkostot, sääntelijät ja jotkut yritysmaailman edustajat, jotka halusivat osallistua tähän tapahtumaan. Ja tämä kysymys, että tietyt yritykset kieltäytyvät myymästä kuluttajille toisessa jäsenvaltiossa, tässä tämä on muodostumassa jo poliittinen kysymys. E- erityisesti Itäisen Euroopan kansalaiset sanovat, että ehkä me uudet jäsenet joudumme jotenkin kärsimään siitä rangaistuksemme, että saavuimme unionin mukaan. Myöhemmin saadaan ikään kuin sellainen käsitys, että on toisen luokan Euroopan kuluttaja. Tämä ei ole totta. Haluaisin todeta teille poliitikoille, että markkinat eivät ole mitenkään yksinkertainen asia. Ja jokainen markkinoiden viesti voidaan tulkita myös poliittisesti. Ymmärrän täysin sen, että sekä kuluttajat että yritykset voivat olla epävarmoja siitä, miten voidaan täysin hyötyä sisämarkkinoista. Tämä on ala, jolla minä haluan toimia. Ensin meidän pitää kuitenkin pohtia kahta tärkeää kysymystä. Miten voimme parantaa sisämarkkinoiden toimintaa kuluttajien eduksi ja miten kuluttajat voivat hyötyä enemmän? Minä uskon, että vastaus näihin kysymyksiin on se, että avataan Euroopan vähimmäismarkkinat ja parannetaan kuluttajien luottamusta. Näin juuri komissio alkoi toimia ehdottaessaan direktiiviä kuluttajan oikeuksista. Ehdotuksen alla tehtiin laaja yleisön kuuleminen. Sitä ei ole kirjoitettu kabinetteissa yksin. Näin halutaan pyrkiä suojelemaan kuluttajia yhtenäisten sääntöjen kautta. Näin taataan tasavertainen suojelu kuluttajille siitä riippumatta, miten jotain ostetaan netissä tai kauppakeskuksissa. Nämä kysymykset ovat tärkeitä meidän kansalaisillemme. Minä uskon, että kuluttaja, joka asuu Prahassa tai Berliinissä tai missä tahansa muualla Euroopassa, todella arvostaisi sitä, että voisi nauttia enemmän mahdollisuuksia ostaa tavaraa ulkomailta, esimerkiksi Kööpenhaminasta, Ljubljanasta, Pariisista tai pienestä Kreikan kaupungista. Kuluttajan valinnanmahdollisuus on myös kuluttajan oikeus. Ehdotus ei ole kaiken pensimmälle menevä kuluttajasuojan uud- se on suurin muutos 30 vuodessa ja se olisi varmasti hyvä uutinen 500 miljoonalle Euroopan kuluttajille. Samalla se myöskin auttaa yritysyhteisöä. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan, miten hankalassa talouden tilanteessa elämme tällä hetkellä. Tämä ehdotus luo kulmakiven uute, uudelle kuluttajastrategialle, jonka tavoitteena on lisätä kuluttajien hyvinvointia ja huolehtia korkeasta suojelun tasosta. Tiedostan tietenkin sen, että tämä direktiivi yksin ei voi ratkaista globaalin rahoituskriisin ongelmia. Toivoisin, että tämä olisi mahdollista, mutta se ei niin ole. Eikä se voi vastata kaikkiin ongelmiin, joita kuluttajat kohtaavat tänä päivänä, mutta se tarjoaa kuitenkin etuja kuluttajille, etuja, joita on kaivattu kauan. Esimerkiksi otetaan huomioon tiukat uudet säännöt, jotka koskevat toimitusta. Meidän tutkimustemme mukaan tie- tiedämme sen, että suurin kuluttajien ongelma rajat ylittävässä kaupankäynnissä on juuri toimituskysymys. Osana tätä ehdotusta tavara on toimitettava 30 päivän sisällä kaikkialla Euroopassa. Lisäksi esitetään uusia sääntöjä, jotka koskevat sitä, että tavara on vahingoittunut tai katoaa toimituksessa. Nämä säännöt ovat nyt hyvin epäselvät. Tämä on selkeä parannus monissa jäsenvaltioissa, missä sähköinen kaupankäynti kasvaa valtavasti ja kuluttajat usein joutuvat kohtaamaan sen, että he saavat tavaran vahingoittuneena. He eivät saa sitä ollenkaan tai se tulee myöhään. Ja sitten piilokustannukset. Jos ei nähdä, mitä kustannuksia on, niitä ei tarvitse maksaa. Lisäksi halutaan 14 päivän harkinta-aika, mahdollisuus purkaa etäsopimukset ja sopimukset, jotka, ovat te, jotka on solmittu toimipoimin ulkopuolella. Tämä tuplaa esimerkiksi sen, mitä tarjotaan tänä päivänä Tsekin tasavallassa ja Ranskassa. Ja sitten tuetta on laitettu rasti ruutuun vapaaehtoiselle vakuutuksen osalta tai pikatoimituksen osalta. Eli aito valinnan mahdollisuus kuluttajalle. Ei siis niin, että joku on valinnut joku muu kuluttajan puolesta. Lisäksi puutumme kotiin myyntiin tiukasti. Laajennamme tätä kuluttajan suojaa kattamaan kaiken myynnin, joka tapahtuu muualla kuin toimipaikan ulkopuolella. Eli kun kuka tahansa tulee teille kotiin käymään, niin tämäkin toiminta katetaan. Me olemme katsoneet etämyyntiä hyvin tarkkaan. Haluamme sulkea siellä porsaanreijät niin, että kaikki etäsopimukset katetaan täysin. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajasuoja kasvaa esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Tanskassa. Sitten vahvistetaan vaatimuksia, jotka koskevat avoimuutta. Kuluttajalle pitää kertoa kaikista osa- tai ennakkomaksuista tai takuista, joita vaaditaan kulut luottokortilta. Lisäksi pitäisi voida purkaa etäsopimus lähettämällä yksinkertainen sähköposti tai kirje, joka voidaan kirjoittaa kuluttajan omin sanoin. Lisäksi uusi EUn musta ja harmaa riista, joka koskee epäreiluja, vääriä sopimusehtoja niin, että kuluttajat eivät enää kärsi piilolausekkeesta tai pikkuprintistä. Tämä kaikki on melko yksinkertaista yritysten kannalta, että tiedetään tarkkaan, miltä pohjaltaan toimilta ja lopulta Netissä suoritettavat huutokaupat katetaan samoin ehdoin kuin muut netissä tehdävät toimet. Minulta kysytään usein, suojellaanko tässä tai tuetaanko tässä nyt kuluttajaa tai yritystä, ikään kuin nämä olisivat vastakkaisia. Minä uskon, että se mikä on yritykselle hyväksi, on hyväksi myös kuluttajille ja päinvastoin. Ei ole mikään sattuma, että tämä on sisämarkkina- ja kuluttajavaliokunta. Hyvin toimivat markkinat ovat kuluttajien paras ystävä. Markkinat tarvitsevat tiedostavia luottavaisia kuluttajia, jotka toimivat roolissaan täysin. Haluaisin vakuuttaa teille, että ehdotuksessa ei vaadita sitä, että luovutaan jäsenvaltioisessa yleisestä sopimusoikeudesta, eikä siinä vaadita sitä, että luovutaan palveluiden takuista esimerkiksi rakennusalassa tai alalla tai digitaalipalveluiden osalta. Eikä tässä li- esitetä mitään lisätakuita. Minä uskon, että yhdet selkeät säännöt ja korkein mahdollinen kuluttajasuojan taso kulkevat käsi kädessä. Meillä on mahdollisuus avata nyt uusia bisnesmahdollisuuksia kautta EUn ja me voimme päivittää lainsäädäntöämme vastaamaan nykypäivän markkinoita. Näin voidaan vaikuttaa myönteisesti kuluttajien valinnan mahdollisuuteen ja hintatason. Yritykset voivat olla valmiita siitä, varmoja siitä, mitkä ovat säännöt, ne ovat ennustettavissa. Minä odotan innolla yhteistyötä tällä kaudella kansallisella tasolla, neuvostossa ja tietenkin Euroopan parlamentissa. Haluaisin nyt siirtyä toiseen yhtä tärkeään kysymykseen täytäntöönpanoon EUn kuluttajalainsäädännön osalta. Siihen miten voidaan välttää rikkomukset. Lainsäädäntö ei toimi kunnolla, jos ei sitä täytäntöön panna ja noudateta kansallisella tasolla. Komissio on läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että voidaan huolehtia siitä, että direktiivit siirretään kansalliseen lainsäädäntöön oikein ja oikeaan aikaan. Kun kansallinen lainsäädäntö on paikallaan, komissio auttaa kansallisia viranomaisia toimimaan yhtenäisellä tapaa. Haluaisin antaa esimerkkejä, jotka liittyvät kahteen direktiiviin epäreiluun, epäoikeudenmukaisiin käytäntöihin ja kulutusluottokysymyksiin. Esimerkiksi tämän epäreilun kaupankäynnin direktiivin osalta huolehdimme siitä, että rikkomusmenettelyiden kautta, mikäli, mikäli välttämätöntä, puutumme siihen, mitä kansalliset viranomaiset tekevät jäsenvaltioissa. On tärkeää, että keskeiset konseptit täytäntöön pannaan samoin, noudatetaan samoja sääntöjä samantyyppisissä tapauksissa. Lisäksi on tärkeää, että tämän direktiivin määräykset koskevat myöskin uusia kaupan käytänteitä, joita syntyvät markkinoille. Näin aion tehdä, kun annan suuntaviivat tämän direktiivin sääntöjen noudattamisessa. Näissä suuntaviivoissa annetaan tietoa ja tulkintoja niistä kysymyksistä, jotka ovat tulleet esiin ensimmäisen käytön vuoden aikana, niin että voidaan tulkita ja ymmärtää samoin keskeiset käsitteet tässä direktiivissä. Nyt haluaisin antaa muutaman esimerkin kulutusluottodirektiivistä, joka hyväksyttiin viime vuoden huhtikuussa. Jäsenvaltiot ovat siirtäneet direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön – Teidän on tarkoitus tehdä näin kesäkuun mennessä. Komissio auttaa aktiivisesti jäsenvaltioita. Tässä mielessä on järjestetty kaksi työkokousta, yksi marraskuussa ja yksi viime kuussa. Näiden työkokousten tarkoituksena oli keskustella ja selvittää kysymyksiä, joita on syntynyt tämän lainsäädäntöön siirron aikana. Me olemme myöskin luoneet Sirka-interaktiivisen nettisivuston, jonka kautta voidaan käydä yksinkertaisemmin keskustelua vaihtaa parhaita käytäntöitä jäsenvaltioiden välillä. Minä olen sitä mieltä, että Euroopan kuluttajille on tärkeää, että heitä suojellaan selkeiden kiinteiden sääntöjen kautta ja huolehditaan siitä, että näitä sääntöjä noudatetaan. Useimmat yrittäjät ovat rehellisiä, mutta sitten on myöskin niitä, jotka haluavat voittaa ja näin haittaavat kuluttajia joskus petollisen käytänteen kautta. Tällainen toiminta haittaa kuluttajien luottamusta ja vaatii tiukkaa, tiukkoja reaktioita. Tämä tehtävä on jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot tarvitsevat riittävät resurssit, jotta he voivat nähdä, milloin on toimittu väärin markkinoilla ja myöskin rangaista väärin toimivia. Me tarvitsemme tehokkuutta myöskin rajat ylittävässä toiminnassa. Jotta tähän päästäisiin, on huolehdittava siitä, että toimitaan johdonmukaisesti ja tehokkaasti kautta Euroopan unionin. Siksi minä pidän yhtenä prioriteettina sitä, että huolehditaan siitä, että kuluttajalainsäädäntöä kunnioitetaan. Parat sääntelypuitteet ei riitä, jos ei huolehdita siitä, että vahvistetaan tätä lähtökohtaa myöskin sillä, että huolehditaan lainsäädännön noudattamisesta. Paljon on tehty tähän mennessä, mutta henkilökohtaisesti olen vakuuttunut siitä, että paljon voidaan vielä tehdä. Komissio aikoo edelleen huolehtia siitä, että työtä koordinoitaan EUn tasolla. Nyt esimerkiksi lentoyhtiöiden osalta on tehty 30 kohdan tarkistuslista, ja nyt yritykset tietävät nettisivulta katsoessaan, mitä sääntöjä pitää noudattaa, kun lippuja myydään. Myöhemmin katsotaan, miten tämä on parantanut toimintaa. Lisäksi on puututtu matkapuhelinpalveluihin, ja nyt nähdään, että 80 prosenttia nettisivuilta, joilla myydään soittoääniä, voivat rikkoa EUn sääntöjä. Monet nettisivut ovat joutuneet meidän toimiemme kohteeksi. Ja me olemme pyrkineet keskustelemaan tämän teollisuuden alan kanssa siitä, miten tilannetta voitaisiin parantaa. Komissio oppii jatkuvasti ja valmistelee nyt tiedonantoa siitä, miten voidaan huolehtia kuluttajalainsäädännön noudattamisesta. Tänä vuonna kesäkuussa – Tämä tiedonanto ottaa huomioon sen, mitä on tapahtunut tällä alalla ja toteaa, missä ovat suurimmat haasteet ja pyrkii puuttumaan kaikkiin puutteisiin, jotta voidaan huolehtia siitä, että EUn kuluttajalainsäädäntöä noudatetaan. Lopuksi haluaisin sanoa jotain kysymyksestä, joka on ollut korkealla minun prioriteettilistallani, valitusoikeus. Vaikka kuluttajilla onkin ollut yleensä oikeus saada korvauksia, jos he kärsivät jostain väärinkäytöksistä, niin usein tällaisen valitukseen kuuluu hyvin suuret kustannukset ja erittäin pitkä tuomioistuin käsittely. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi viidestä kuluttajasta EU:ssa ei lähde tuomioistuin käsittelyyn, kun vaatimus on alle tuhat euroa. Lisäksi kuluttajat eivät tiedä, mitä valitusoikeuksia heillä on. Erittäin usein monet kuluttajat kuluttajat eivät lähde vaatimaan korvauksia tällaisista rikkomuksista. Komission tutkimuksissa on keskusteltu näistä aiheista, on tutkittu eri ryhmien kantoja. Me olemme julkaisseet vihreän kirjan vähän aikaa sitten ja saaneet lähes 200 vastausta. Jäsenvaltioissa on eri valitusmahdollisuuksia ja niihin kaikkiin liittyy omat heikkoutensa. Esimerkiksi vaihtoehtoiset sopimusmenettelyt ovat käytössä joissain jäsenvaltioissa, mutta ei kaikissa. Joukkokanne on käytössä ainoastaan 13 jäsenvaltioissa. Tällaisia mekanismeja on yleensä käytetty ainoastaan muutamassa, muutamassa tapauksessa vuosittain. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että parantamisen varaa on valitusjärjestelmässä nyt. Jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin, vihreässä kirjassa tutkitaan laajoja mahdollisuuksia – julkista toimintaa, oikeudellisia käytäntöjä, sitovia ja ei-sitovia välineitä. Eri vaihtoehtoja voidaan siis myös yhdistää ilman, että lähden puhumaan nyt yksityiskohdista. Voin esittää, että riippuen siitä, mikä on kuulemisen lopputulos, komissio lähtee pohtimaan seuraavia askeleitaan. On tärkeää huomata, että oli tie, jonka valitsemme mikä tahansa, meillä on nyt mahdollisuus huolehtia siitä, että kuluttajan oikeuksia noudatetaan tehokkaasti. Odotan, että voimme olla hyvässä yhteistyössä, kun puhumme kuluttajasuojasta EUn tasolla ja kansallisella tasolla. Tämä on yritystemme ja kuluttajamme edun mukaista. Kiitos oikein paljon. Pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti, mutta tämä on todella hyvin mielenkiintoinen ja laaja ala. Kiitos oikein paljon. Thank you very much, Commissioner. Now it's over to you. So uh, I just want Kiitoksia kovasti. Nyt halusin vielä kertoa teille, että meillä on kuusi parasta valiokuntamme jäsentä mukana. Meillä on nyt paljon jäseniä poissa, koska monet ovat palanneet alu omiin vaalipiireinsä vaalienkin takia, mutta täällä on kuusi varsin aktiivista jäsentä mukana. Haluan vain kertoa, että herra Tubon, herra Haber, herra Lehner, herra Schwab, Hedrova Ryle, kaikki. Ja vielä herra Cashman. He ovat kaikki aktiivisia täysjäseniä valiokunnassa ja varmaankin haluat myös osallistua keskusteluun. Koska kuitenkin nyt on enemmän kansallisten parlamentin edustajia, halusin jäseneltä tätä niin, että te saatte puheenvuoron, joten otan kaksi kansallisen parlamentin jäsentä ja sen jälkeen Beppi sinne väliin. Ensimmäisenä luettelossani herra Varusio Maltalta, olkaa hyvä. Um... Kiitoksia puheen, puheenjohtaja. Mielelläni osallistun tähän valiokunnan kokoukseen EUn kuluttajalainsäädännöstä. Aivan erityisesti of Maltese citizens. tuhannet Maltan kansalaiset halusivat allekirjoittaa asiakirjoja, joissa pyydettiin meitä valmistelemaan oikeudellisia toimia hallitusta vastaan – koska oli laittomasti maksettu alvero, kun olivat ostaneet ajoneuvon Maltalla 2004-2008 välillä. Ja tähän tuli myönteinen vastaus sitten viime tammikuussa komissaari Kovaksilta. Hän esitti parlamenttisen kysymyksen tästä asiasta. Kansan hallitus Maltalla on tiukasti ollut sitä mieltä, että ei täytä maltalaisten kuluttajien vaatimuksia, joita on kuitenkin tuha, tuhansia, joita ei vuosin ole edes tiedottu heidän oikeuksistaan ja he eivät ole saaneet mitään mahdollisuutta korjata tilannetta. Olen sitä mieltä ja samaa mieltä kuin kollegani herra Gre äh, koskien kuluttajan oikeuksia, että tavallinen kuluttaja voi vastata hallituksen ylimääräistä vastaan niin, että on sellainen järjestelmä, jossa yksityiset ja hallituksen edut on yhdistyvät erillisessä elimessä, elimessä. Ja vain tällainen riippumaton elin tai taho voi ratkaista kiistakysymyksiä tuotteiden kohdalla tai palveluiden kohdalla tai sähköautoista ja muiden kohdalla mukaan lukien sähkö, vesi, huollon tai hinnat, jotka liittyvät viemäröintiin tai lentokenttäveroihin ja näin voidaan varmistaa, että täytetään säännöt täytyy toimia johdonmukaisella tavalla kaikissa EU-jäsenvaltioissa näissä kysymyksissä. Vielä yksi, yksi esimerkki olisi hiljattainen dramaattinen energiahinnan nousu Maltalla. Per, koskaan hallitus ei perustellut hinnan nousua kuitenkaan. Tavallinen ihminen kuluttaja hänen pitäisi voida riippumattomalta taholta saada suojaa, eikä hänen pitäisi olla riippuvainen matemaattisista perusteluista, joita hallitus saattaa käyttää perustellen tehotonta hallintoa. Toinen ehdotus, kun harmonisoidaan täytäntöönpanoa, niin kuin oikein sanoitte, tarvitaan toimia, jotka suojelevat kansalaisia. Maltan tapauksessa, johon jo viittasin, siis se oli Atlantsaterasta, vain pitää antaa tietoa kuluttajan oikeuksista ja kertoa, miten he voivat hakea oikeutta, jos heitä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Tällainen mahdollisuus tuli vasta neljä vuotta liian myöhään. Hallitus ei koskaan ollut sitä mieltä, että sen olisi pitänyt tiedottaa tästä epäoikeudenmukaisuudesta suurta yleisöä, joka on kuitenkin jatkunut vuosien ajan. ja maltaisella ei oltu jaettu oikeaa tietoa. Ja ellei minun, en, Dr. Joseph Muscat olisi ottanut asia käsinsä 2007, kun he kirjoittivat asiasta komissaari Kovaksille, niin ilman tätä viattomat kuluttajat olisivat jättäneet, jääneet ilman tietoja tiedottomaan tilaan tavallaan tästä asiasta. Täytyy olla sellainen järjestelmä, jossa kuluttaja saa suojaa, mitä tulee informaation tai häntä suojellaan myös tiedottamisen puutteelta. Meidän pitäisi tarkastella asioita ottaen huomioon tulevaisuus ja pyrkiä täytäntöön panemaan riittäviä toimenpiteitä hallituksia vastaan silloin, kun ne eivät täytä EU-kuluttajalainsäädäntöä. Seuraava puhuja, ja sitten meppeihin nyt pyytäisin teitä rajoittamaan puheenvuoronne kolmeen minuuttiin. Silloin kaikki ehtivät mukaan. Muutoin ehkä joillekin saa tunne, että eivät tehdä puhua tarpeeksi. Herra Karamalli Ranskasta. Mikrofoni. Excusez-moi. Oui, merci madame. Kiitos puheen johtaja, komissari, te esititte äh, os, jonkunlaisia, jonkun verran vastauksia alustuspuheenvuorossanne. Ja on totta, että kun on tarkoituksena parantaa kuluttajien tilannetta, luonnollisesti kaikki haluamme tukea direktiiviä, mutta kuitenkin äh, tällä hetkellä on sellainen äh, käsitys, että kaikki valinnat jotka suuntautuvat kohti mahdollisimman laajaa harmonisointia, eivät välttämättä ole hyvin mitatut. Luonnollisesti kuluttajat haluavat heille suosiollisen tekstin, niin kuin itse totesitte aluksi. Useat kysymykset kuitenkin jäivät vastauksetta ja, ja tulevaisuuden osalta on edelleenkin epäselvyyttä nimenomaan kuluttajien kannalta asiaa ajatellen. Ensinnäkin soveltamisala, se vaihtelee kohdasta toiseen. Erilaiset poikkeukset ja poikkeusjärjestelyt voivat aiheuttaa tilanteen, tilanteen, jossa loppujen lopuksi kuitenkin sovelletaan kansallista lainsäädäntöä ja toisissa tapauksissa taas ei. Myöskin muodollinen toimintatapa, sen sopiminen arkipäivän elämä ei välttämättä aina toimi. Ja sitten siviilioikeudelliset kysymykset. Esimerkiksi Ranskassa ollaan huolestuneita siitä, josko takuusäännöt tulevat jatkossakin vastaamaan tilannetta, joka tämänhetkisen siviililainsäädännön mukaisesti on voimassa. Voitteko varmistaa sen, ettei mitään ongelmia tämän osalta jatkossa tule syntymään ja ettei myöskään minkälaista väärinkäyttöä suojeluosalta tapahdu. Kyseinen teksti ei koskaan missä yhteydessä voi olla legitiimi, jos siinä edelleenkin on tällaisia epäselvyyksiä ja epätäsmällisyyksiä. Epätäs- Kiitoksia sitten parlamentin, Euroopan parlamentin jäsen ensin herra Haber, joka on EPP, ED, koordinaattori sisämarkkinakysymyksistä. Uh, thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi kaikki kollegat kansallisista parlamenteista tänne tänään. Ja ehkä sitten muutaman huomion siitä, mitä me pidämme tärkeänä ja miksi on tärkeää saada nyt lisävauhtia tähän sitoumukseen? Me huomaamme yhä paremmin sen, että kuluttajasuojan täytäntöönpano ja se, miten kuluttajat näkevät, että heidän oikeuksiaan suojellaan ja eri mekanismit eri jäsenvaltioissa ovat kaikki ratkaisevan tärkeitä tekijöitä, jotka on otettava huomioon, kun muotoillaan EU-tason lainsäädäntöä. Komissio selkeästi kuulee hyvin laajasti eri tahoja. Te olette yhteydessä omiin hallituksiin, kuluttajasuojajärjestöihin ja niin edelleen. Siksi tämä keskustelu on hyvin tärkeää. Vähän aikaa sitten me pyysimme tutkimusta siitä, miten epäreilun kaupan käytänteiden direktiiviä on siirretty, miten se on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. Edistystä on tapahtunut, mutta te ehkä tiedätte tästä aiheesta lisää. Näin pääsenkin varsinaiseen aiheeseen. Puheenjohtaja, te puhuitte kuluttajasuoja, kuluttajaoikeuksien direktiivistä. Jos katsotaan nyt strategiaa tuon ajatuksen takaa, voimme kyseenalaistaa joitain olettamuksia ja pohtia sitä, miten ehdotus saadaan eteenpäin. Meillä on mahdollisuus nyt osallistua tähän prosessiin. Esimerkiksi oman maani parlamentin ylähuoneessa esimerkiksi on tähän työhön nyt mahdollisuus. Ensimmäistä kertaa oikeastaan nyt voisimme kaikki lähteä yhdessä keskustelemaan siitä, miten voimme edetä. Erityisesti haluaisin kiinnittää huomiota komission vaikutusten arviointiin, joka on tärkeä osa meidän tutkivaa työtämme tähän mennessä. Meitä kiinnostaisi kovasti teidän kantanne tästä ja olettamukset, oletteko sitä mieltä, että nämä oletukset ovat oikeita, koska näin todella pääsemme hyötymään maksimiharmonisoinnin vaikutuksista ruojuuritasolla. Kaikki potentiaaliset kuluttajien ongelmat ja kuluttajajärjestön ongelmat voidaan ottaa huomioon, kun ajatellaan, mitä hyötyä voi olla rajat ylittävästä kaupasta. Sisämarkkinavaliokuntana tietenkin haluamme, että sisämarkkinat kehittyvät, edistyvät, mutta eivät koskaan kuluttajien luottamuksen turvatun aseman hinnalla. Kuluttajien pitää voida myöskin tietää, miten voidaan oikaista vääryydet. Tämä on hyvä ajankohtainen ehdotus. Haluamme tietenkin tehdä tätä työtä myöskin yli vaalien, mutta ehkä voitte myöskin ne ottaa mukaan sen, että tiedetään riittävästi meille. Kiitoksia Rova Brenström Ruotsista. Kiitos puheenjohtaja. Yleisesti ottaen Ruotsi suhtautuu myönteisesti tähän ehdotukseen siinä otettuun suuntaan – me tuemme myöskin täyttä harmonisointia ja korkeakuluttajasuojan tasoa. Tämä ehdotus periaatteessa tarkoittaa hyvää kuluttajasuojaa ja rakentaa nyt olemassa olevan yhteisen oikeuden kuluttajasuojamääräysten varaan. Kuten on käynyt ilmi, kuluttajasuojan tasoa voidaan tietyiltä osin muuttaa suuntaan tai toiseen, kun sääntöjä harmonisoidaan että tämä on nähtävä siinä valossa, että etua syntyy siitä, että lainsäädäntö on yhtenäinen kaikissa jäsenvaltiossa. Samantyyppisen lainsäädännön tulisi parantaa sekä kuluttajien että elinkeinonharjoittajien luottamusta rajat ylittävään kauppaan, jossa kilpailu lisääntyy silloin ja hintataso laskee. Ruotsin hallitus haluaa huolehtia siitä, että kuluttajansuojataso jää korkealle tasolle ja että sekä kuluttajien että elinkeinonharjoittajien intressit otetaan huomioon. Direktiivissä on kuitenkin joitain määräyksiä, joiden tulkitseminen saattaa olla vähän epäselvää. Esimerkiksi, miten rajataan Tavaran ostaminen ja palvelun ostaminen. On tärkeää, että direktiivitekstiä selvennetään joissain yhteyksissä. Tämä on tärkeää sekä kuluttajien että elinkeinonharjoittajien osalta. Tärkeää on se, että säännöt eivät ole ainoastaan yhtenäiset, vaan sääntöjen pitää olla myöskin selkeät ja ennakoitavissa. Minun käsitykseni mukaan yhtenäiset säännöt voivat johtaa siihen, että kuluttajat ja yritykset luottavat enemmän rajat ylittävän kauppaan. Kiitos. Thank you. I have then... Kiitoksia sitten. Rova Kynäken Sloveniasta. Korjatkaa, jos sanon nimet väärin. Hvala lepa za besedo. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan luonnollisesti tervehtiä kaikkia läsnä olijoita slovenialaisten työtovereiteni puolesta. En tunne aivan yksityiskohtaisesti tätä direktiiviä, mutta olen sitä mieltä, että se saa missään tapauksessa asettaa vaakalaudalle sitä korkeaa kuluttajansuojatasoa, mikä joissakin maissa on saavutettu. Esimerkiksi Sloveniassa olemme saaneet aikaiseksi suuren työn tuloksena todella korkean kuluttajansuojatason ja siksi mielestäni on pystyttävä takamaan se, että suojan taso ei missään tapauksessa laske Sloveniassa. Meillä on muutamia varauksia tämän direktiivin suhteen. Meidän edustustomme onkin esittänyt näitä varauksia. Ne liittyvät nimenomaan kauppatavaran määritelmän osalta on vielä ongelmia. Myöskin toimittajan ja välittäjän toimenkuvat ja niiden määritelmät pitäisi vielä täsmentää. Mielestäni nämä olisivat välttämättömiä parannusehdotuksia. Samaten velvollisuuksien ja oikeuksien selkeä määrittely sopimusta solmittaessa olisi tärkeää, koska joissakin jäsenmaissa tällaista terminologiaa nimenomaan sopimusta solmittaessa ei vielä ole käytössä. Alkuosassa mielestäni ei pitäisi myöskin käyttää kieltä, jota myöskin kuluttajat ymmärtävät. Siis tarkoituksenahan on nimenomaan päästä siihen, että kuluttajat itse pystyvät myöskin tutustumaan tämän direktiivin sisältöön. Slovenia tukee luonnollisesti korkeasuojelun tasoa esimerkiksi etäkaupassa, internetkaupassa, varsinkin kun suuri osa kaupasta siirtyy yhä enemmän internetin piiriin. Mutta niin kuin sanoin, jonkun verran varauksia meillä on. Myöskin mainitsisin siitä, että direktiivistä on löydettävissä suoranaisia virheitä. Kuluttajien on saatava itse valita myöskin riitatapauksissa se, minkä tyyppisiä kanteita he voivat esittää. Meillä on tässä jo esitelty ikään kuin kanne hierarkia, mutta kuluttajalle ei ole annettu mahdollisuutta, eikä anneta mahdollisuutta tehdä täysin vapaita valintoja kanteen luonteen osalta. Ja, ja äskeisessä alustuksessa kylläkin puhuttiin tästä, mutta ei kovinkaan syvällisesti. Myöskin takuukysymykset ja niiden voimassaoloajat pitäisi mielestäni vielä jollakin tavoin selkeämmin määritellä. On selvää, että haluamme pitää laadusta kiinni ja nyt kun olemme joutuneet kriisitilanteeseen, taloudellinen tilanne on heikko, mielestäni nämä kysymykset ovat entistä tärkeämpiä. Well, again, one of the internal market committee members. Madame la Présidente. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, haluaisin puhua hiukan samansuuntaista kuin tässä kollegani aikaisemmin, Malcolm Harbour. Ensin haluaisin kiittää puheenjohtaja Malin McCarthyä ja komissaari Kunevaa, koska molemmat tällä alueella ovat käyttäneet paljon mielikuvitusta ja tarmoa, ja sitä tarvitaan myös tulevaisuudessa, kun parlamentissa keskustellaan direktiivistä, joka koskee kuluttajan oikeuksia. On selvää, että tämä ei ole sellainen alue, jolla voidaan edetä ilman poliittista tahtoa, nimittäin juridisen julkisuuden lisäksi tämä kysymys on myös äärimmäisen poliittinen. Toinen kommenttini, jonka haluan esittää, on, että olemme alkaneet keskustella ja nyt olemme nähneetkin jo hyvin, että ehdotus, joka nyt on pöydällä, sisältää aika ison poliittisen ongelman, nimittäin tällainen täysharmonisaatio on kyseessä. Ja nyt esittelemme Rova McCarthy. Jonkun ajan kuluttua hän tulee esittelemään varsin avoimen työasiakirjan, niin kuin Malcolmkin sanoi, meillä ei ollut aikaa käsitellä loppuun asti tätä asiaa vielä. Sanoisin, että tästä asiasta en ole vielä päättänyt omaa kantaani. Tiedän kuitenkin pari asiaa. Ensinnä Tämän päivän kaltaisessa maailmassa ja aivan erityisesti ottaen huomioon talous- ja rahoitussektorin kriisin, niin Eurooppa ei tavallaan voi käyttää sellaista tekosyytä tai tukeutua siihen, että on luonut sisämarkkinat, taloudellisen alueen, joka käy kilpailua, niin Eurooppa ei voi tähän tukeutua. Tietysti tämä on selkeä tavoite, jotta tätä kautta sitten vaarannettaisiin eh, tekijöitä niin sanotussa sosiaalisessa mallissamme. Nythän on sellainen tuntemus, että maailmassa, jos Eurooppa tavallaan vastustaa tätä tämä kriisiä, se johtuu siitä, että olemme keränneet, koonneet suuren määrän lainsäädäntöä, muita tekijöitä, jotka ovat tällaisia sosiaalisia suojapuskureita, ja mielestäni kuluttajain suoja kuuluu tähän. Pitää siis miettiä tätäkin asiaa. Sisämarkkinoita, rajatyttävää kulutusta, se on välttämätöntä. Ajatellen meidän kehitystämme, mutta parottaisin kuitenkin siitä, että emme vaaranna saavutettuja tavoitteita ja tuloksia. Toinen kommentti. Tältä kannalta katsottuna emme voi todella keskustella, ellei komissio voi antaa meille erittäin täsmällistä tutkimusta siitä, minkälaisia seuraamuksia, vaikutuksia artikla artikalta syntyy lainsäädännöstä joka ikisessä maassa, jos direktiivi, joka tukeutuu maksimiharmonisaatioon, menee läpi. Malcolm Harbour sanoi ja uskon, että emme voi ottaa kantaa asenneille, meillä näitä tietoja ole annettu. Sitten kolmanneksi, täällä on siis mukana nyt kansallisen parlamentin jäseniä, ja olen pannut merkille, että useatkin kansalliset parlamentit ovat ottamassa nyt kielteisellä tavalla kantaa komission ehdotukseen toissijaisuuden nimissä Esimerkiksi Saksassa senaatti, joka on tavallaan, kun Ranska, tai anteeksi, senaatti toinen kamera Ranskassa on ollut sitä mieltä, että tämä ei, tätä direktiiviä hyväksyä, koska se kyseenalaistaa ja vaarantaa toisiusperiaatteen. Olen varma siitä, että ylähuone Iso-Britanniassa ottaa samantyyppisen päätöksen jonkun ajan kuluttua ja uskon, että ja on sanonut tämän myös komissaari Kunevalle, tämä on tällainen lisähaaste. Nimittäin siinä vaiheessa, kun olemme ratifioimassa nyt rati- Lissabonin sopimusta, joka pyrkii paremmin suojaamaan toisuusperiaatetta erilaisten menettelyjen kautta, niin on aivan selvää, että me emme voi täällä Euroopan parlamentissa antaa sellaista vaikutelmaa, että me ohittaisimme jotenkin kansallisten parlamenttien kollegoimme mielipiteet, joten meidän pitää ottaa tämä asia huomioon. Tässä minun kommenttini ja lisäisin vielä, että se seikka, että tätä keskustelua käydään myös jo hyväksyttyjen tekstien täytäntöönpanosta, niin tämä on erittäin mielenkiintoinen aloite, koska uskon, että Euroopan parlamentti voittaisi paljon, jos ei se vain laatisi, tehtaisi tekstejä, vaan tarkistaisi myös, minkälaisia seuraamuksia teksteillä on ja miten te täytäntöön pannaan, miten se vaikuttaa kansallisen elämän käytännössä. Thank you. Um... Kiitoksia. Sitten kollegoja kansasta parlamentista. Tsekin tasavallasta, Rova Pilova. Vážená pani předsedkyně, paní komisařko, kolegyně a kolegové. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission, sen hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää sisämarkkinavaliokuntaa tämän kokouksen järjestämisestä. Ja tästä keskustelusta, mielipiteenvaista näin tärkeästä lainsäädännöllisestä luonnoksesta, jota komissio nyt on ehdottanut, sehän suoraan vaikuttaa kansalaisiin. Nyt kun tarkastellaan sitten Tsekin tasavallan senaatin kannanottoa, senaatti Tsekissä on valppaasti seurannut Euroopan lainsäädännön tarkistamista ja muuttamista kuluttajan suojakysymyksessä lähtien liikkeelle vihreästä kiireestä vuodelta 2007 myöhemmin. Senaattiin liittyi itsekin hallitus ja vastasi kysymyksiin, joita komissio esittää vihreässä kirjassaan. Ja juuri silloin senaatti otti esille, että toiminnan tarkoituksena, joka siis on lainsäädännön yksinkertaistaminen, ei toteudu, jos tämä direktiivi muut EU-välineet jäävät ilman kunnosta määritelmää. Olen erittäin tyytyväinen, että komission jäsen on täällä paikalla ja haluaisin kysyä Rouva Kunevalta, ottaako komissio yhteiset puitesanat huomioon, kun laatii direktiiviään. Direktiiviluonnos oli keskustelun alla Tsekin senaatissa sen viimeisessä kokouksessa istunnossa 26. maaliskuuta ja päätöslauselmassaan senaatti Tsekissä tuki täysharmonisaatiota, jotta vältettäisiin tämän lainsäädännön hajautuneisuus ja saataisiin aikaan korkeaa kuluttajan suojan tasoa. Senaatti on ollut myös tyytyväinen siihen, että asiassa on keskitetty siihen, että kuluttajille tiedotetaan asioista kunnolla. Mitä tulee EU-tuomioistuimen päätöksiin, niin senaatti uskoo, että yleinen Euroopan kuluttajasuojastandardin pitäisi perustua mm, mm tietoiseen, valppaaseen kuluttajaan. Vain tämän tyyppinen kuluttaja voi tehdä tietoisia perusteltuja päätöksiä esimerkiksi räätyyttävässä kaupankäynnissä. Lopuksi haluaisin toivottaa tälle vanhalle parlamentille ja tulevalle parlamentille paljon onnea tässä lainsäädäntökysymyksessä. Toivottavasti tavoitteisiin ne pääsevät. Sis- sisämarkkinaluottamus elpyisi tästä ja kansalaiset yritykset olisivat valmiimpia toimimaan rajat merkittävässä toiminnassa. Kiitoksia. From Sweden. Sitten Rova Sonetson Ruotsista. Tack så mycket. Tack för inbjudan och tack. Kiitos oikein paljon. Kiitos kutsusta ja kiitos tästä komission esityksestä. Ennen kuin minusta tuli kansanedustaja, olin Grand Forceissa kuluttajavaltuutettuja tapasin silloin paljon ihmisiä, jotka tarvitsivat apua kuluttajia kysymysten kanssa. Ja siksi ymmärrän, miten tärkeää on se, että meillä on hyvä lainsäädäntöä. Ruotsissa voimme olla hyvin ylpeitä omasta kuluttajasuojan tasostamme. Ja me sosiaalidemokraatit olemme monet vuodet intensiivisesti pyrkineet ajamaan lainsäädäntöä, joka suojelee kuluttajamme. Meitäkin kiinnostaa kuluttajasuojan harmonisointi EUn jäsenvaltioissa, jotta kauppa olisi EUn sisällä helpompaa. Kuluttajia kiinnostaa rajat ylittävä kauppa varmasti enemmän, jos säännöt ovat yhtenäiset. Mutta uusi direktiivi sisältää joitain kysymysmerkkejä, joihin otettava huomioon. Riski harmonisoinnin yhteydessä on se, että Ruotsi ja muut maat alentavat suojelun tasoa nykytilanteeseen nähden samalla kuin muiden suojelu paranee. Kuluttajat ottavat huomioon eri tekijät, kuten kieli, kulttuuri, maksujärjestelmän luotettavuus ja niin edelleen, ovat ehkä tärkeämpiä kysymyksiä. Me sosiaalidemokraatit haluamme, että Ruotsissa voidaan edelleen ylläpitää kaikkein korkeinta kuluttajasuojatasoa myös tulevaisuudessa. Kiitos. Thank you. And coincidentally I have Mrs. Sitten Rova Head ruotsalainen jäsen sisämarkkinavaliokunnasta. Ordförande och eh, min kollega. Kiitos puheenjohtaja. Kollegani Ruotsista, joka juuri puhui, sanoi jo paljon siitä, mitä Ruotsin sosiaalidemokraatit ajavat, mutta minä haluaisin sanoa, että olen hyvin iloinen siitä, että Euroopan parlamentissa meillä on nyt mahdollisuus tehdä niin paljon työtä kuluttajasuojakysymysten parissa. Tämä on valtavan tärkeää työtä. Meidän komission jäsenemme Kuneva tekee loistavaa työtä. Olemme iloisia siitä, että hän on niin aktiivinen myös yhteistyössä parlamentin kanssa. Tosiasiahan on se, että jos saamme kukoistavat markkinat, meidän on huolehdittava siitä, että kuluttajat ovat tyytyväisiä ja tuntevat olonsa turvalliseksi ja siksi on tärkeää, että Euroopan parlamentissa me ajamme korkeinta mahdollista kuluttajasuojan tasoa. Olen hyvin iloinen tästä kuluttajan oikeuksien direktiivistä, mutta me sosiaalidemokraatit täällä parlamentissa olemme myöskin iloisia siitä, että saamme vähän enemmän aikaa, koska kuten monet ovat täällä sanoneet, selvitettävää on paljon. Ja kuten edustaja Harbour sanoi, meidän pitää olla hyvässä yhteistyössä kuluttajasuojajärjestöjen ja kansallisten parlamenttien kanssa. Kuten kollegani aikaisemmin sanoi, me sosiaalidemokraatit ajamme harmonisointia, mutta haluamme huolehtia myöskin siitä, ettei mikään jäsenvaltio joudu heikentämään kuluttajasuojan tasoa. Meidän pitää pyrkiä kaikkein parhaimpaan kuluttajan suojaan, jos lähdemme harmonisoimaan. Minua hiukan huolestuttaa rahoituskriisi. Voiko aina olla niin, että nyt otetaan esiin kysymyksiä, joiden mukaan meillä ei ole varaa korkean kuluttajasuojan tason ja että teollisuuden ja pankin säännöt voisivat vaikeuttaa kriisiä. Meidän pitää muistaa kriisin aikanakin se, että kuluttajasuoja on tärkeä. Kiitos. Okay, um, thank you very much. Kiitoksia. Sitten eteenpäin vuorossa herra Voidakis Kreikasta. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ensinnäkin kutsusta. Ja saman tien haluan esittää kiitokset myöskin komissaarin äärimmäisen kiinnostavasta alustuksesta. On selvää, että kansalliset säännöt ovat hajallaan, mutta myöskin neljän direktiivin kokonaisuus voi olla jopa haitallinen kuluttajan näkökulmasta, varsinkin jossa ajatellaan rajat ylittävää kaupankäyntiä. Sinänsä komission ehdotus on hyvä, on hyvä käydä läpi kaikki säännöt, mutta siitä huolimatta eh, tämän hetkisessä versiossaan direktiivi ehdotus kuitenkin painottaa aivan liikaa yrityksiä, eikä keskity lainkaan yhtä paljon kuluttajien oikeuksiin. Minun mielestäni kuluttajien oikeudet sekä yrittäjien oikeudet ovat luonteeltaan sellaiset, että niiden pitäisi täydentää toisiaan, eivät ne saa olla törmäyskurssilla – Ainakin pitkällä tähtäimellä tällainen lähestymistapa olisi mielestäni toivottavaa. Kun rajat ylittävä kauppa kasvaa, asiasta tulee entistä tärkeämpi. En usko, että tämänhetkisessä muodossaan direktiivi toisi mukanaan parannuksia kovinkaan paljon kuluttajille. Kreikassa kuluttajien, uudistuksen, kuluttajien oikeuksia on uudistettu ja parannettu. Ja mielestäni koko lainsäädäntö sillä saralla on varsin tehokasta ja, ja toimii hyvin. Nykyisen lainsäädännön puitteissa rikkomuksia ja käyttöä on vaikea toteuttaa. Mutta toisaalta taas määrittelykysymykset on pidettävä mielessä, koska kaikille täytyy olla samat säännöt, mitä hyväksikäyttö tarkoittaa, sinun on oltava joka puolella samalla tavoin ymmärretty käsite. Joten niin kuin sanottu, tällä hetkellä tämänhetkisen lainsäädännön puitteissa tietyn tyyppistä toimintaa käsitellä ikään kuin epäreiluna kauppana, epäreiluna toimintana – ja onkin totta, että monissa yhteyksissä kuluttajat lankevat ikään kuin ansaan, koska kauppiaiden käyttämättä toimintatavat eivät välttämättä kestä arvostelua. Haluaisimme siinä mielessä luonnollisesti hyvää lainsäädäntöä, joskin Kreikassa tältä osin voimme olla aika tyytyväisiä. Uskon, että rajat ylittävä kauppa tulee jatkossa olemaan äärimmäisen merkittävä tekijä, jos Euroopan unioni pyrkii pääsemään eroon tämänhetkisestä kriisitilanteesta vallitsevasta lamasta. Ja siksi tietysti rajat ylittävää kauppaa on edistettävä, sille on annettava puhtia mutta samanaikaisesti myöskin kuluttajaoikeudet on taattava. Loppujen lopuksi, jos asiaa tarkastelee pidemmällä tähtäimellä, mielestäni tiukat säännöt ovat seikka, joka menee lopulta kuluttajien eduksi. Ajatteli asiaa sitten paikallisella tasolla tai laajemmin. Ennen mitä myöhemmin kuluttajat äh, pystyvät suhtautumaan entistä luottavaisemmin myöskin rajat ylittävän kauppaan. Niin kuin sanottu, haluan vielä esittää kiitokset tämän päivän äh, tilaisuudesta, äh, mutta toivon, että jonkun verran parannusta direktiivehdotukseen saadaan vielä aikaiseksi. Esimerkiksi sopimus kysymykset ja määrä ajat olisi määriteltävä tarkemmin. Mr. Lodestro from Italy. Italian edustaja. Grazie Presidente, grazie. Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille. Euroopan unionin toimielimet ovat saaneet äh, hyviä äh, tuloksia aikaiseksi kuluttajasuojasektorilla ja myöskin uusia aloitteita on äh, käynnistetty varsin runsaasti. Tämä on äärimmäisen tärkeä toiminta, varsinkin kun sitä tarkastelee tällä hetkellä vallitsevan rahoitus- ja talousalan kriisin pohjalta. Siksi onkin tärkeää työskennellä sillä tavoin, että sekä yritys, yritykset että kuluttajat äh, voivat suhtautua luottavasti tulevaisuuteen. Täällä on puhuttu paljon rajat ylittävästä kaupasta, eritoten internet-kaupasta. Se on jatkuvasti kasvussa, niin kuin kaikki tietävät, ja potentiaalia on tulevaisuutta silmällä pitäen valtavasti – uskoakseni olisi syytä kuitenkin pyrkiä entistä laajempaan tarjontaa ja myöskin hinnoittelupolitiikan ja, ja maksu, maksujen hintojen osalta pitäisi päästä parempaan tilanteeseen. Uskon, että kasvua voidaan saada aikaiseksi panostamalla rajat ylittävän kauppaan. Tietysti selvää on, että erilaiset petokset ja huijaukset yleistyvät rajat ylittävän kaupan yhteydessä ja nimenomaan siksi, että materiaalia sinänsä ei ole suoraan käsissä, vaan se lähetetään. Siksi kuluttajasuojadirektiivi on tervetullut ja se voi olla parannus tällä hetkellä vallitsevan lainsäädäntöön. Kuitenkin tämänhetkinen tilanne perustuu niin sanottu minimiharmonisointiperiaatteeseen, kun taas joissakin jäsenmaissa on otettu käyttöön paljon tiukempia sääntöjä kuluttajansuojan tason takaamiseksi. emme saa luonnollisesti missään tapauksessa hyväksyä sitä, että yritysten suojelu ylittää jollakin tavoin kuluttajasuojan tason. On selvä, että uuden lainsäädännön on oltava <clears throat> luonteelta yksinkertaista ja selkeästi käytännössä myöskin sovellettavaa ja sitä on sovellettava tasapuolisesti kaikissa jäsenmaissa, jotta erilaisista rikkomuksista ja säännönvastaisuuksista päästäisiin eroon. Haluaisin myöskin ottaa tässä yhteydessä vielä esiin niin sanottu joukkokanteiden mahdollisuuden Täällähän puhuttiin jo muutenkin erilaisista kannetyypeistä. Mitä mieltä olette siitä? 23. päivä huhtikuuta muuten kuluttaja vastaava komissaari Rova Kuneva on tulossa vierailulle Italiaan. Olen varsin tyytyväinen siihen, kuten tämän päivän tilaisuutenkin. Tervetuloa Italiaan. Kiitoksia, Rova Roitava on nyt myös tullut paikalle. Hän on myös täysjäsen ja myös varapuheenjohtaja. Hän johtaa toista osuutta kokouksessamme tänään. Ja Erä Schwab saa nyt tässä vaiheessa puheenvuoron, saksalainen jäsen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Ensin haluaisin sanoa, että tämä keskustelumahdollisuus kollegoiden kanssa kansallisista parlamenteista on erityisen mielenkiintoinen ja hedelmällinen. Se osoittaa tietenkin sen, että kaikki, jotka tekevät työtä Euroopassa tällaisen lainsäädäntöprosessin kanssa, katsoo kuluttajasuojaa hyvin kansalliselta tasolta. Olisi samaa mieltä täällä varhain ennen sanotun kanssa, että kuluttaja ei saa nähdä ainoastaan kuluttajana. Kuluttajahan on tietenkin aina myös työntekijä tai yrittäjä. Siksi kysymys, joka meidän valiokunnassamme on aina esillä, ei ole se, ketä suojelemme enemmän, vaan kysymys kuuluu, miten onnistumme siinä, että saadaan reilu malli sille, että otetaan huomioon sekä kuluttajan että yrittäjän tai työntekijän edut. Ja tietenkään kuluttaja ei voida suojella niin, että oikeudelliset esteet yrityksille asetetaan niin korkealle tasolle, että lopulta tavaroiden kauppa ei enää onnistu. Meidähän pitää toisaalta suojella kuluttajaa niin, että annetaan mahdollisimman laaja tuotteiden valikoima. Tässä yhteydessä komission jäsen Kuneva on sanonutkin, että pitäisi – katsoa sitä, voiko tämä direktiivi myös vaikuttaa siihen, että voidaan ottaa vähän etäisyyttä siihen, että McDonaldisoidaan Euroopan unionia niin, että tarjotaan vain suurten yritysten, suurten ketjujen tuotteita. Eikö voitaisiin ajatella, että jos helpotetaan rajat ylittävää kauppaa, autetaan myös PK-yrityksiä Euroopan unionin markkinoille. Tämä laaja tuotevalikoima on tärkeä asia minulle tässä keskustelussa. Toisaalta selvää on myöskin se, että meidän on tehtävä kaikkemme, jotta kuluttajat todella luottavat siihen, että suojelun taso on korkea edelleen. Uskon, että yhdessä voimme onnistua tässä työssä. Minun mielestäni voimme tehdä tätä työtä ainoastaan läheisessä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa. Meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, ettei nyt lähdetä puuttumaan jokaiseen yksittäiseen osaan kuluttajalainsäädäntöä kansallisella tasolla pyrkiä siirtämään sitä EUn tasolla. Lopulta pitäisi olla mahdollista se, että katsomme kokonaiskonseptia yhdessä ja päätämme, onko tämä kokonaiskonsepti sellainen, että se kaiken kaikkiaan tuo etua EUn kansalaisille, vaikka taso muuttuu tietyissä EUn jäsenvaltioissa joko ylös tai alaspäin. Vali taistelun aikana tämä kysymys ei ole kovin yksinkertainen, mutta olisi hienoa, jos keskustelua voitaisiin jatkaa tältä pohjalta. Ei niinkään mitä minun kuluttajani Schwarzwaldissa sanoo, vaan mitä lopulta sanotaan tästä direktiivistä, joka koskee lähes 500 miljoonaa kuluttajaa Euroopassa. Siksi odotan innolla lisäkeskustelua. Kiitos. Kiitoksia herra Jurtsevits Puolasta. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Pani... Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission sanat naiset ja herrat. Olen erittäin iloinen, että tällainen kokous nyt on järjestetty. Ensinnä on mielestäni kiistatonta, että eurooppalaisten markkinoiden toiminnan kannalta on tärkeää ei vain se, että kuluttajapolitiikka toimii kansallisella sen täytyy toimia myös Euroopan tasolla. Haluaisin keskittyä joihinkin suhteisiin, suhteisiin myyjän asiakkaan välillä, mitä tulee sopimukseen tai pa- palvelujen ja tavaroiden mainontaa. Tutkimus on osoittanut, että saatamme tulla sellaiseen tulokseen, jos tämä ehdotus menee läpi, että että jotkut äh, tällaiset riskit kuuden kuukauden kuluttua siirtyvät kuluttajalle, ja tätä pitäisi nyt pohtia, kannattaisiko näin asioiden olla. Ehkä tässä, tämän väitteen pitäisi heijastella sopimusehtoja. Toinen asia, suhde valmistajan ja kuluttajan tai kuluttajan ja yrityksen välillä on tärkeää olla puuttumatta yrityksen toimintaan. Kuluttajan kannalta katsottuna asiakkaan kannalta katsottuna me tarvitsemme luottamusta ja varmuutta ja turvallisuutta, mutta yrityksen kannalta katsottuna pitäisi yrittää rakentaa laadun kautta luottamusta. Ja kolmas asia, johon nyt viittaisin, on oikeuden ympäristö, joka liittyy kuluttajan suojaan. Minä haluaisin tukea niitä, jotka ovat sanoneet, että tämä pitäisi olla yksinkertaista ja ymmärrettävää kuluttajalle. Ja mielestäni tällaista kuluttajan pitäisikin voida odottaa, mutta toisaalta tämä oikeudellinen ympäristö ei saa johtaa liialliseksi, liialliseen taakkaan yrityksille, koska se taas näkyy taloudellisena seuraamuksina, koska silloin vaikutus kansantalouteen saattaa olla sellainen, että hinnat nousevat palvelujen ja tavaroiden kohdalla. Minun mielestäni kaikkein tärkein asia kuluttaja yrityssuhteissa on informaatio. Asianmukainen tieto, jota välitetään kuluttajalle kulu- tavaroista ja palveluista, joita kaupataan. Lopuksi haluaisin huomauttaa, että markkinavalvonta tai uusien sääntöjen käyttäenotto ja vaiku- niiden vaikutusarviointia pitäisi harjoittaa perustuen samoihin kriteereihin. Ja silloin tätä kaikkea voidaan täytäntöönpanna samalla tavalla kautta koko EUn. Mielestäni, jos samaa tulkintaa sovelletaan kaikkialla, silloin asia myös yksinkertaistuu. Nyt haluaisin antaa tukeni myös sille esitykselle, että konsultaatio kuluttajan kanssa on välttämätöntä, koska se, tässähän kohteena on siis kuluttaja. Sitten herra Donacek Itävallasta. Sehr geehrte Frau Vorsitzende. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, arvon kollegat Euroopan parlamentista ja kansallisista parlamenteista. Minä johdan kuluttajansuojavaliokuntaa Itävallassa, neuvostossa ja tämä on ala, joka kattaa monia kysymyksiä ja asettaa meille siksi haasteita sekä EUn tasolla että kansallisella tasolla. Kuitenkin varmasti me kaikki kansallisissa parlamenteissa olemme samaa mieltä siitä, että pitäisi olla yksi yhtenäinen direktiivi. Uskomme kuitenkin, että on erityisen hankalaa ajatella täyttä harmonisointia, kuten tänään jo kuulimme tässä pitäisi pyrkiä korkeammalle tasolle täyden harmonisoinnin osalta pitää korjata vähän alaspäin ja ylöspäin, ja tuo on ongelma. Tässä yhteydessä ajattelen tässä tuomioistuinten käytäntöä yksittäisissä jäsenvaltioissa. Eikö pitäisi lähinnä pyrkiä minimiharmonisointiin ja että noudatettaisiin edelleen alkuperämään periaatetta? Toki tuen sitä, että edetään pikkuaskelein. Kuten tänään jo olemme kuulleet, erityisesti peruuttamisoikeuden osalta on puhuttu näistä eri määräajoista. Meillä erotellaan jo se, että puhutaanko kalenteripäivistä vai työpäivistä. Tämä pitäisi ensin saada yhtenäistettyä. Tärkeää minulle olisi myöskin se, että voitaisiin vertailla ennen kaikkea energiahintoja, kaasu- ja sähkön hintoja. Samoin kuin vakuutusten osalta pitäisi voida vertailla yksittäisiä tuotteita. Nyt jäsenvaltioissa ei näin ole. lento, liput ja lentokenttämaksut, sama koskee niitä. Pienin askelin voisimme tässä edetä. Ja näin voisimme saada edistystä aikaiseksi. En kuitenkaan ajaisi täyttä harmonisointia heti aluksi, koska se kyllä aiheuttaisi meille jonkin verran ongelmia. Kiitos. Thank you very much. And then I have my... Kiitoksia. Sitten kollegamme Ryyle, vihreiden ryhmän koordinaattori. Kiitos paljon. Minäkin olen iloinen siitä, että voimme keskustella tästä aiheesta tänään. Minä en ole vielä päättänyt omaa mielipidettäni. Kunevan ehdotus on oikein hyvä ja pidän hyvin tärkeänä sitä, että työryhmä on perustettu valiokuntamme, joka käsittelee nyt tätä kysymystä tarkkaan. Tämän päivän keskustelu on suureksi avuksi, koska tietenkin ongelmat liittyvät yksityiskohtiin. Yksityiskohdat tarkoittaa sitä, että vielä selkeästi pitää mielestäni selvittää suhteellisuus- ja läheisyysperiaatteet tavoitteiden toteutuminen. Mitä järkeä on siinä, että täysin harmonisoidaan ja koska olisi parempi ajatella, että pyritään ei täyteen harmonisointiin, vaan vähimmäisharmonisointiin. Täyden harmonisoinnin yksi ongelma on se, että ei ole enää joustomahdollisuutta jäsenvaltiossa. Jäsenvaltiossa ei ole enää mahdollisuutta reagoida nopeasti, kun markkinat muuttuvat. Täydellinen harmonisointi tuo haittoja mukanaan myös, mutta toisaalta voi olla hienoa saada nämä pirstaloituneet markkinat yhtenäisemmiksi. Haluamme siis tutkia tätä kysymystä hyvin tarkkaan. Me pahoittelemme sitä, että komissiosta ei ole saatu vielä riittävästi yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä etuja ja haittaa jäsenvaltioille olisi. Toivomme siis, että saamme lisätietoa tämän päivän keskustelun kautta. On tärkeää huomata, että me jäseninä pidämme läheisyysperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta hyvin tärkeinä ja mittaamme näitä ehdotuksia näiden periaatteiden mukaisesti. Lopuksi minä olen sitä mieltä, että pitäisi vielä katsoa osaa näistä direktiiveistä. Meidän pit- ei pitäisi rajata tämän, tätä soveltamisalaa liikaa. Kiitos. I then have Kiitoksia. Sitten Rova Kumpelmaier, mitä vastaan? Ja, kiitokset puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Minä haluaisin sanoa oleveni samaa mieltä kaikkien niiden edustajien kanssa, jotka ovat varoittaneet täyden harmonisoinnin vaikutuksilta. Itävallassakin meillä on jo erittäin hyvä kuluttajansuojan taso, ja me pelkäämme pahoin, että täydellinen harmonisointi vesittäisi tätä suojaa. Sitten voitaisiin lähteä vähimmäisharmonisoinnista. Tässä direktiivissä kai lähdetään maksimiharmonoinnista ja tämä tarkoittaisi sitä, että Itävalta ei enää voi tiukasta määräyksistään pitää kiinni. Sitä me pahoin pelkäämme. Ja siksi vastustustakin löytyy. Me uskomme, että askel askeleelta olisi parempi edetä niin, että eriytetään lähestymistavat niin, että puhutaan vähimmäisharmonisoinnista ja täydellisestä harmonisoinnista ainoastaan tietyillä erityisaloilla. Erityisesti mitä tulee kuluttajan oikeuksiin, on pitää olla varovaisia siinä, että huolehditaan tasapainosta. Me haluamme pitää kiinni edelleen siis tavallaan vähimmäisharmonisoinnin periaatteesta. Parhaassa tapauksessa jotkut tietyt kysymykset voitaisiin harmonisoida täysin. Esimerkkinä mainitsisin tässä etämyynnin. Meistä tuntuu, että siinä tärkeitä määräyksiä pitäisi vielä säädellä vähän uudestaan. Ja nettihuutokauppojen muka, ottaminen mukaan ja myöskin lehti ja sanomalehtitilaukset ja poikkeukset palveluiden osalta siinä, että suojellaan kuluttajaa riittävästi, kun on kyse siitä, koska palveluita tarjotaan. Ja että arvonta, lottopalvelut otetaan huomioon. Ja peruuttamisoikeus pitäisi ottaa tässä huomioon erityisen tärkeää tuntuu olevan se, että tiukasti puututaan ovelta ovelle kulkevien myyjien toimintaan. Ja aggressiivisen puhelinmyyntiin. Meidän pitäisi huolehtia siitä, että yhdistetään kuluttajien intressit ja yritysten. Meidän pitäisi tässä pohtia sitä, kuka ansaitsee enemmän suojelua. Se on kuluttaja. Kuluttaja on haavoittuvaisemmassa asemassa markkinoilla. Ja meidän pitää luoda sellaiset olot, että voidaan toimia hyvin myös internetin markkinoilla. Tiedämme, että kun on olemassa tietyt säännöt, voidaan myöskin lähteä innovatiivisiin uusiin yrityksiin. Samalla haluamme muistuttaa siitä, että kuluttajan oikeudet, kuluttajan suoja on tärkeää luottamuksen ylläpitämiseksi. Meidän pitää ajaa kansalaisten Eurooppaa. Jos se onnistuu, direktiivien kautta voimme suojella markkinoilla heikommassa asemassa olevaa. Tämä on todella monimutkainen asiakokonaisuus ja erityisen merkittävä. Ja minä toivon menestystä kaikille, jotka tekevät tässä työtä. Erityisesti toivotan sitä komission jäsen Kiitos. Uh, thank you. Uh, then I have Mrs. Uh, Maria Manuel. Sitten Maria Manuel Oliveira Portugalista. Muito obrigada, eh, presidente, senhora... Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa eh, komissaari, hyvät kollegat. Kiitos eh, vielä kerran kutsusta saada saapua tähän tilaisuuteen tänään. Ja kiitos myös siitä, että tällaista kuluttajasuojadirektiiviä ollaan valmistelemassa. Se on epäilemättä askel eteenpäin, mutta mielestäni työtä on vielä tehtävänä aika reippaanlaisesti, jotta päästäisiin tasapainoiseen tilanteeseen. Mutta siitä huolimatta varmasti on välttämätöntä lähentää eurooppalaista lainsäädäntöä tällä saralla. Tietoa on myöskin annettava riittävästi kuluttajille. Minua huolestuttaa erityisesti harhaanjohtava mainonta, koska kerran nyt olemme puhumassa palveluista ja kaupasta. Joskus kuluttajat ovat todella ongelmallisessa tilanteessa. He eivät pysty erottamaan toistaan sitä, mikä mainonta on harhaanjohtava ja mikä todenmukaista. Esimerkiksi pankit ja luottolaitokset, niiden harjoittava mainonta on joskus hieman kyseenalaista. Tiedän, että erilaisia tuotteita on markkinoitu epärehellisen keinoin. Ja joskus tuotteita on myyty jopa ennen kuin niitä on oikeastaan todellisuudessa ollut edes olemassakaan. Joten ainakin tältä osin direktiivi on varsin tervetullutta. Haluaisin kuitenkin tietää, minkälaisia toimenpiteitä ja mekanismeja aiotaan ottaa käyttöön Euroopan unionin tasolla tällaisten tilanteiden estämiseksi. Mitä voidaan tehdä myöskin kansallisella tasolla, jotta toimeenpano olisi täydellistä. Luonnollisesti tämän sektorin vahvistaminen on välttämätöntä. Kuluttajat on, pidettävä koko ajan mielessä. Sitten tänne on tullut uusia kollegoja, mutta he haluavat mieluummin kuunnella vieraita. Sitten herra Oskas Kaasten Latviasta. Ja cienījumā komisārs kundze, cienījumā priekšsēdētājs kundze, <clears throat> cienījumie valdību un parlamentu pārstāvi, pirmkārt es gribētu izteikt savu atzinību Eiropas parlamenta iekšējā tīklā. Hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan parlamentin jäseniä ja valikonnan jäseniä, haluaisin kiittää siitä, että saimme mahdollisuuden keskustella täällä tänään kuluttajasuojadirektiivistä tärkeimmät kuluttajasuojakysymykset Latviassa lyödään lukkoon kuluttajasuojalainsäädännössä. Ensimmäinen tällainen laki työstettiin vuonna 1990 ja pohjana oli yhdistyneen kuningaskunnan kokemukset. Nyt meillä on kuluttajasuojakeskus ja viranomaisia, jotka valvovat kuluttajasuojakysymyksiä. kysymyksiä Direktiivit, jotka nyt ovat voimassa ja joita nyt tarkastellaan uudestaan, on Latviassa sisällytetty kuluttajansuojan lainsäädäntöön. Yksittäisissä kysymyksissä käytettiin mahdollisuutta asettaa kuluttajansuoja korkeammalle tasolle kuin mitä direktiivissä letettiin. Esimerkiksi mitä etäsopimuksiin tai kauppaan Eurooppaan tulee. Oikeus purkaa kaappa 14, päiv- 14 päivän kuluessa ilman lisäkustannuksia. Direktiivissä puhutaan seitsemästä päivästä. Latvia tukee maksimitason harmonisointia, jota ehdotetaan direktiivissä, mutta meidän on turvattava se, että normeja ei heikennetä näiden toimien kautta. Kokemuksemme osoittaa, että kuluttajan oikeutta vapaaseen valinnanmahdollisuuteen ei aina kunnioiteta. Maksimiharmonisoinnin lähestymistapa meidän mielestämme on mahdollisuus tarjota korkeasuojan taso Kuten aikaisemmissa direktiivissä nähdään, Latvian parlamentissa on puhuttu oikaisumahdollisuuksista ja elintarvikkeiden merkintäkysymyksistä. Nämä valitukset tulivat kuluttajilta. Usein oli kyse direktiivistä, jotka koskee elintarvikkeiden merkintöjä. Tässä oli esimerkiksi harhaan johto vastaavista väittämistä kyse. Saman kysymyksen esitettiin GMO-osuuksista. Ja näin rikottiin kuluttajien oikeuksia saada riittävää tietoa. Viime vuoden kesänä me olemme kehottaneet huolehtimaan siitä, että annetaan kuluttajille mahdollisuus saada ja vaatia luotettavaa tietoa elintarvikkeista. Latvia on sitä mieltä, että on tärkeää ajatella ei ainoastaan yrityksen ja kuluttajan välistä suhdetta, vaan tuottaja pitäisi tässä myöskin muistaa, koska joskus tuottaja on ainoa, jota vastaan voidaan lähteä oikeustoimin. Tämän hetken kriisin valossa on tärkeää huolehtia siitä, että saadaan aikaan lainsäädäntöä myöskin ryhmäkanteiden osalta. Meidän pitäisi pyrkiä huolehtimaan myöskin vihreän kirjan esityksestä, joka koskee vaihtoehtoisia riitojen menettelyjä Näitä asioita pitäisi myöskin harmonisoida ja nämä mahdollisuudet pitäisi antaa myöskin muiden maiden kuluttajille. Erityisen tärkeää tämä olisi palveluiden alalla. Me olemme sitä mieltä, että kuluttajan suojan taso, joka on nyt olemassa direktiiveissä, on taso, josta on pidettävä kiinni. Meidän on hyväksyttävä sellainen direktiivi, joka todella antaa jotain uutta sisämarkkinoiden suojeluun. Kiitos. From Ireland. Sitten Irlannista. Puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, olen iloinen voidessani, jos osataan tärkeän keskustelun. Todellakin uskon, että meidän täytyy viedä asiaa eteenpäin viivästyksettä. Tämänhetkinen kriisi on mahdollisuus saada aikaan protektionismia joissakin maissa ja erityisesti pienet maat, jotka ollaan avoin talous, heidän pitää varmistaa, että se markkinat toimivat hyvin tehokkaasti. Mielestäni nämä puitteet pystyvät edistämään tällaista. Kuluttajaluottamus on olennainen kysymys, kun halutaan kehittää jatkossakin sisämarkkinoita. Irlanti tukee aloitetta näistä direktiiveistä kuluttaja oikeus, oikeuskysymyksissä, kun pitää, näin voidaan lisätä luottamusta rajoitettavaan kauppaan. Yritykset pystyvät paremmin osallistumaan markkinoille muissa maissa. Sääntelyt ovat meidän linjamme mukaisia nämä edelleen kehittävät sisämarkkinoita. Kuitenkin Irlannilla on jotakin varau, varauksia sen mukaisesti niin kuin muutkin jäsenvaltiot ovat ottaneet esiin, erityisesti Slovenia ja Itävalta esimerkiksi. Meidän epäilymme liittyvät siihen, että ehdotus liittyy ennen kaikkea kauppasopimuksiin. Meillä on yksityiskohtaisia pitkiä säädöksiä omassa kansallisessa lainsäädännössämme näistä kysymyksistä. Ja tässä ehdotusdirektiivistä. Tämä vaikuttaisi haitallisesti oikeuksiin kuluttajan kohdalla avainalueilla. Esimerkiksi ei, ei voi palauttaa virheisiä tuotteita esimerkiksi tai on kahden vuoden aikaraja. Puutteisten tuotteiden kohdalla korvauksia varten ja kuutta vuotta soveltaan taas omassa sopimusoikeudessa, Mielestäni on myös laajempikin huoli siitä, että uudistuksen sisältö, niin kuin muutkin ovat sanoneet, on ehkä liian minimalistinen, jotta saataisiin aikaan täysharmonisaatio. Esimerkiksi toimituksessa ja riskien kohdalla olemme paljon yksityiskohtaisempia omassa lainsäädännössämme kuin tässä direktiivissä. Me uskomme, että täysharmonisaatio tämän ehdotuksen pohjalta johtaisi huomattavinkin puitteisiin näiden ja muidenkin asioiden käsittelyssä verrattuna Irlannin omaan lainsäädäntöön. Kiitoksia herra Peter Hawk liittoval- äh, Saksasta. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Arvoisat naiset ja herrat, hyvät kollegat. Haluaisin ihan lyhyesti esittää liittoneuvoston kantoja. Ensin kiitokset komissiolle ja komission jäsenelle siitä, että tämä direktiivi luonnos on tuotu esiin. Se on tärkeä keskustelun kohde. Se voi olla mukana vaikuttamassa siihen, että sisämarkkinat toimivat vielä tehokkaammin. Tämähän on prosessi, jota me kaikki haluamme ajaa Lissabonin strategiankin hengessä. Tässä yhteydessä välttämätöntä on se, että sisämarkkinoita ei kehitellä ainoastaan yritysten mielessä erityisesti suurkonsernien, McDonaldisoinnista puhuttiin aikaisemmin ihan oikein. Toisaalta on tärkeää se, että huolehditaan kansalaisesta kuluttajasta, jotta alue voi olla kauppa- ja palvelualue. Niin, että nyt voidaan myös henkilökohtaisesti kuluttaa rajat ylittävästi. Se ei ole nyt aina mahdollista. Direktiiviin tai direktiiviluonnokseen liittyy kuitenkin muutama kriittinen huomiomme. Yksi on se, että rajoitetaan soveltamisalaa etämyyntiin, tavaroiden kauppaan, ovelta ovelle myyntiin. Me olemme sitä mieltä, että horisontaalisen direktiivin pitäisi ottaa huomioon kaikki kuluttajan suoja, jotta voitaisiin saada johdonmukaiset sääntelypuitteet Euroopan unionissa. Meille samoin kuin muille jäsenvaltioille – on siis esitetty tätä komission täyttä harmonisointia sisämarkkinoiden täytäntöönpanoa kuluttajien etujen mukaan voi toteutua myös niin, että tietyt alat harmonisoidaan täysin ja joillakin aloilla saadaan vähimmäisharmonisointi hyvälle tasolle. Näin voidaan kansallisesti reagoida paljon nopeammin esimerkiksi muutoksiin, joita markkinoilla tapahtuu kuin jos asioita säädellään täysin eurooppalaisen lainsäädännön kautta. Kuluttajasuojatason leikkaaminen. Tämä koskisi Saksaa ja saman tapaan joitain muita jäsenvaltioita. Me suhtaudumme tähän ajatukseen kriittisesti. Varaumia minulla on myöskin näihin mustiin ja harmaisiin lausekkeisiin. Nämä luettelot, jotka koskevat suojelun tasoa, jäävät kansallisen sääntelyn tason alapuolelle, mutta suurempi asia on se, että komitologiamenettelyä ehdotetaan. Eli voidaan ottaa lisälausekkeita, lisäkohtia mustalle ja harmaalle listalle komission toimesta. Minun mielestäni tällaiset suuret muutokset pitäisi jättää parlamenttityön varaan. Näin otin esiin vain muutaman seikan, joiden osalta meidän mielestämme vielä tarvitaan muutoksia. Uskoakseni tulevassa kuluttajaoikeudessa Euroopassa voidaan saada EUn tasolle kattava suojelun taso, joka mahdollistaa tulevaisuudessa myös sen, että kansalliselta tasolta voidaan reagoida kuluttajien uusiin tarpeisiin. Kiitos. Um, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Meitä on joka on EUn alivaliokunnasta ja yksi brittijäsenistä. Meillä onkin ylähuoneeseen melko läheiset yhteydet täältä Euroopan parlamentista. Um, I think we're there, we? um, I will be brief. The... Puhun aivan lyhyesti. Ylähuone aikoo tehdä täyden tutkimuksen direktiivistä ja olemme vasta alkuvaiheessa – Tänä iltapäivänä olen kovasti pitänyt siitä, että olen saanut kuulla ja oppia vaikutuksista, joita syntyy muissa jäsenvaltioissa. Kuitenkin haluaisin korjata aiemmin sanottua toissijaisuudesta, koska itse asiassa hallituksemme kyllä ymmärtää, että etuja tästä syntyisi direktiivissä, joka tätä kautta voidaan rohkaista täysharmonisaatiota mutta ei täyttä harmonisaatiota, joka perustuu tämänhetkisen direktiivin, niin kuin useimmat täällä puhuneet kollegat ovat sanoneet, on koko joukko vakaviakin virheitä ja puutteita direktiivissä, mitä tulee kuluttajien oikeuksiin. Ja hallituksemme ja tämä alkuperäinen arviomme valiokunnastakin on, valiokunnastamme on, että tämä poistaisi jossain määrin kuluttajan luottamusta eikä suinkaan lisäisi sitä, ja ellei sitä näihin kohtiin tartuta. Sitten toinen asia, oikeudelliset vaikutukset, joita direktiivistä syntyy, kun varmasti tästä kuulemme myöhemmin tänään lisää. Ne ovat todellakin uskomattoman monimutkaisia vaikutuksia ja, ja tätä kaikkea pitää hiukan pystyä parantamaan. jälleen kerran alkuperäinen näkökohtamme kohtamme on, että olisi ehkä hyöty, jos tämä olisi ollut tällainen valkoinen kirja, se on ollut enemmän aikaa tutustua asiaan, mutta direktiivit, joita ei ole otettu mukaan, erityisesti palveluihin liittyvät direktiivit, jos ne olisi otettu mukaan ajatteluun tässä taustalla, koska joukko kuluttajia tietenkään ei osta pelkästään tavaroita, vaan sekä palveluita että tavaroita, ja tämä saattaa synnyttää huomattavia vaikeuksia tulevaisuudessa. Me odotamme saavamme tietoja laajalti kuluttajajärjestöltä, yrityksiltä, juristeilta ja täällä on kerrottukin, että tämä on valtava etu, mutta kaksi tärkeää asiaa halusin ottaa esille. Nimittäin on ratkaisevan tärkeää, että EU pyrkii kohti yhteistä direktiiviä. Tämänhetkinen sisältö olisi varmaankin aika hankala pala hyväksyä useimmissa jäsenvaltioissa, jos se vähentäisi kuluttajan tämänhetkistä ta- suojan tasoa, ainakin yhdessä kuningaskunnassa. Tämä olisi vaikea asia vielä läpi parlamentin. Kiitoksia, hyvä puheenvuoro tässäkin. Sitten Rova Alexa Unkarista. Herra, olkaa hyvä. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyar parlament. Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Unkarin parlamentti tervehtii teitä ja minä tervehdin teitä Unkarin parlamentin markkinavaliokunnasta. Me olemme tehneet paljon työtä parantaaksemme kuluttajien oikeuksia Unkarissa viime vuosien aikana. Työssämme tietenkin Euroopan parlamentin työstä on ollut meille apua. Minä voin sanoa seuraava siitä, miten on täytäntöön pantu tätä lainsäädäntöä verrattuna aikaisempaan ehdotukseen vuodelta 1997 jouduimme muuttamaan erittäin monia asioita. Nyt ei ole kulunut kovin kauaa täytäntöpanosta, joten en voi nyt raportoida yksityiskohdista, mutta nyt jo voimme huomata sen, että meidän täytyy huolehtia erittäin korrektista, tarkasta täytäntöönpanosta. Poliitikot, eri viranomaiset ja järjestöt ovat oikeastaan tyytyväisiä nykykäytäntöön jonka mukaan sääntöjä päivitetään ja huolehditaan niiden tiukasta noudattamisesta. Unkari tukee tätä komission ehdotusta ja tätä maksimiharmonisointia konseptina. Tämä aiheuttaa kuitenkin sen, kuten muissakin yhteyksissä olemme sanoneet, että on tärkeää, että kaikki yksittäiset määräykset ovat yksityiskohtaisia ja selkeitä ja että tulkinta ei voi siis vaihdella jäsenvaltiosta toiseen. Meillä on tiettyjä varaumia sen osalta, että maksimiharmonisoinnin kautta mahdolliset tiukemmat säännöt joudutaan vesittämään. Tätä meidän pitää välttää. Kiitos. Täsin tätä kaikkia puheenvuorosta. Nyt aion, ennen kuin pu- puheenjohtajuus annetaan Rouva Roitavalko johtaa toista osuutta. Varmastikin tulette pitämään sitä paljon, kovin mielenkiintoisena, koska täällä on avainasiantuntija paikalla. Eilen meillä oli <coughs> käsittelemme kysymyksiä, jotka liittyivät täytäntöönpanopuoleen, mutta haluaisin nyt pyytää komission sentä vastaamaan yleisesti ei joka ikisen yksityiskohtaiseen kysymykseen, mutta joihinkin, koska on tärkeää, että meillä on tilaisuus vastata minun nähdäkseni niin kuin mekin valiokunnassamme, niin te olette myös mieltä, että tässä on kyseessä tärkeä asia lainsäädännöllisesti, mutta huomaamme, että monet uskovat täällä, että oma kuluttajansuoja kansallistasolla on parempi. Tavallaan olla puolesta, mutta se halutaan pitää kiinni kansallista lainsäädännöstä kiinni. Nämä eivät välttämättä sovi kovinkaan hyvin yhtä nämä kaksi eri asiaa, siksi meidän täytyy tehdä sellaisia ehdotuksia, että ratkaistaan tämä ongelma ja saadaan balanssi kuntoon. Joten komissaari Kuneva ja sitten vielä Tsekin edustaja joutuu puhumaan, mutta joudun ikävä kyllä poistumaan, koska minulla on velvollisuuksia muualla. Kiitoksia, todellakin mielenkiintoista, arvokasta tiedonvaihtoa meitäkin ajatellen. Tässä minun aikaisemmat odotukseni ovat vähän vahvistuneet ja yksi odotuksistani, odotuksistani oli, että tulee olemaan monia maita, jotka sanovat, väittävät, että kuluttajan suoja on parasta juuri omassa maassa. Ja niin kuin nyt näemme, olemme vakuuttuneita, tiukasti vakuuttuneita siitä, että kyse ei ole vain ulo- pohjoista ulottuvuudesta, kuten Ruotsista ja Tanskasta, jossa löytyy vanhimmat kuluttajansuojajärjestöt. Mutta tällaista puhetta kuultiin myös Kreikasta ja Portugalista, joten Tästä lähtökohdasta liikkeelle lähtien voimme ehkä sanoa, että eurooppalaisina meillä on todellakin hyvä suojan taso kaikkialla EU:ssa. Se on hyvä asia. Tämän takia me tarvitsemme yhteistä eurooppalaista politiikkaa, koska globalisoidussa maassa ei riitä, maailmassa ei riitä, että toimitaan hyvin vain omassa maassa. Meidän pitää kertoa, mitä EU on Euroopan mieltä kuluttajansuojasta. Nyt haluaisin hiukan laajentaa tavallaan kenttää, niin minä neuvottelun esimerkiksi Kiinan kanssa tai käyn transatlantista vuoropuhelua USA kanssa näistä kysymyksistä ja haluaisin voida siellä sanoa, mitä EU on mieltä, mikä on kuluttajasuojan taso kaikkialla Euroopassa. Ja jos sanon, yritän myydä tavallaan tällaista sekalaista tilkkutäkkiä, jossa on 27 jäsenvaltiota, niin lainsäädäntö on niin hyvä. Jotkuthan teistä ovat todella hyvin pitkällä näissä kysymyksissä, mutta jos sanotaan, että EU on kaikissa maissa korkeatasoinen kuluttajasuojan kannalta. Ja kuluttajasuojan ne voisin paremmin puolustaa Eurooppaa, niin tämä ei siinä to- to- toimessa oikeastaan riitä. Me puhumme globalisaatiosta kaiken aikaa ja tavallaan emme halua ymmärtää sitä, että jotta olisi täysin katettu kuluttajan suoja yhdessä kuningaskunnassa, niin se on hyvä juttu, mutta se on vasta alkuko- alkua. Teen työtä monien brittikansalaisten kanssa täällä Brysselissä. Tiedän, että he ovat av- avomielisiä, he halusivat tutustua muihin tilanteisiin. He ovat aivan varmoja, että he saavat yhtä hyvää turvaa ja suojaa niin Kreikassa tai Brysselissä, jos ovat lomailemassa tai töissä. Siksi meillä on tämä loma-osakedirektiivi esimerkiksi olemassa vaikka pysyisi kotonaankin ja näpyttelee vain tietsekkaansa, niin siltikin ehkä haluaa voida kunnolla nauttia sisämarkkinoiden tuomista eduista. Tästä liikkeelle lähtien haluaisin antaa teille pienen tehtävän. Meillä on ollut 6 prosenttia räätylyttävää kauppaa. Kuluttajan kannalta ajatellen siis 6 prosenttia. Viimeisen kahden vuoden aikana tämä lisääntyi yhdellä prosentilla. Ja kun aloitimme nämä tutkimukset, eurobarometritutkimukset, ja kysyimme kuluttajilta, miksi he eivät ollenkaan halua tutustua muihin markkinoihin, mitä siellä on tarjottavana. Vastaus oli, ei ollut kieli, mikä olisi tämmöinen ensiarvaus, vaan epä, selvät säännöt, hajanaiset säännöt, joita he eivät voineet ymmärtää, jos he menivät lomalle Espanjaan tai Kreikkaan tai se kuningaskuntaan. He eivät voineet olla varmoja siitä, että säännöt olisivat samat kuin omassa maassa, tai jos he vaikka haluaisivat ostaa TV-vastaanottimen. Jos näkee sitten hinnat, ja meillä on näitä hinta, hintatarkkailua olemassa, niin silloin todellakin näkee, että jos tekee tällaisen lisäponnistelun, jotta ihmiset luottavaisesti voisivat kuluttaa, niin se on kyllä arvokasta toimintaa. Jos tarkastelette yrityksiä, 50 prosenttia yrityksistä tällä hetkellä myy verkossa ja ilmaisee vapaasti halunsa voida myydä myös muissa maissa. Mutta vaikutusarviomme mukaisesti, se varsin pitkä prosessi ohimennen sanottuna, niin sen yhteydessä totesimme, että jos yritys on tarpeeksi rohkea lähtemään omasta maasta pois, niin silloin pitää investoida 70, 150, 70 yli 70 000 euroa. Jos meillä on tällainen direktiivi voimassa, niin silloin kyseessä on 2000, hiukan yli 2000. Kuluttajina me maksamme hinnan tästä loppujen lopuksi ja meidän täytyy saada uusia tilaisuuksia lisätä kuluttajien hyvinvointia, eikä vain saarnata siitä, että tehostetaan Euroopan taloutta, vastustetaan protektionismia ja niin edelleen. Olen erittäin tyytyväinen, että Irlannin edustaja herra Jimmy Dowley otti esille avoimesti protektionismin, koska kuluttajien suoja, kyllä, jos emme ole tarpeeksi fiksuja, sitä voitaisiin käyttää myös protektionistisena välineenä. Jopa hienoinkin asia tässä ympäristössä saattaa vääristyä. Siksi meidän pitää todellakin suojella yrityksiä, sillä jos EU ei suojele yritysmahdollisuuksia, niin silloin me menetämme tässä paljon, samoin kuluttajat, ja me tarvitsemme sisämarkkinoita, jotta sisämarkkinat pystyvät mm, saamaan aikaan tuosta, jota haluamme ja tarvitsemme. Jos kerrotte, miten ilman luottamusta yhteiseen markkinoihin voimme saada eurooppalaiset tuntemaan olonsa luottavaiseksi kuluttajana kaikkialla, niin mielelläni sitten seuraan, mitä mausta neuvoa vaan voitte teille minulle antaakin. Tämä artikla 26, joka tuntuu häiritsevässä, koskee näitä korjauskeinoja, oikeuskeinoja. Tiedän, mikä tilanne on nyt Isossa-Britanniassa ja Iranissakin. Hyvä, me voisimme laskea täsmällisesti, jos palataan tähän aikaisempaan tilanteeseen, että kuluttajat voisivat käyttää mitä tahansa oikaisukeinoja, mitä haluavat. Me voimme valita tämän. Tämäkin tulee perustamaan täysharmonisaation ei erilaisen tilanteen eri maissa, mutta voin antaa teille laskelmia siitä, mitä tämä tarkoittaisi kuluttajan hyvinvoinnille, koska luonnollisesti, jotta kun, kun asia tarkastellaan yritystä kannalta, tämä on kallista. sitten vielä yksi asia takeista. Itse asiassa, koska Liettuan kollegakin otti tässä esille todistetaakan, miten se on siirtymässä kuluttajalta kauppiaalle. Se aika on kuusi kuukautta. Kuitenkin meillä on tässä, tämä direktiivi tarjoaa kuuden vuoden juridiset takkeet, eikä kuusi vuotta, niin kuin joissakin maissa. Mutta tärkeää kuluttajalle on, että kulutta, todistetaakan aika on tämä kuusi kuukautta. Minulle todellakin olisi ollut suuri voitto, jos voisimme sopia tästä kuudesta kuukaudesta, jolla todellakin on merkitystä kuluttajan kannalta. Sitä voitaisiin laajentaa vuoteen. Muutoin minulla ei ole minkäänlaista ideologista estettä sille, että kahden vuoden sijasta olisi kuusi vuotta joka, ma- pa- joka paikassa, mutta Jälleen te pyydätte, että minä sitten jatkossa raportoin, mihin hintaan tämä on tapahtunut. Nämä ovat omiakin kysymyksiäni, joita haluaisin jakaa teidän kanssanne. Siis tavallaan poikkeuksena sinne tulen vierailemaan 15. toukokuuta parlamentissa olen jo käynyt kaikissa parlamentissa, useimmat teistä tunnen henkilökohtaisesti aiemmilta vierailultani. Tulen jatkossakin pyrkimään olemaan pitkälti yhteyksissä kanssanne ja haluaisin ottaa nyt esille joitakin vastauksia, joita joudun esittämään teille, herra Karamanli, teidätkin esimerkiksi tunnen todellakin henkilökohtaisesti. Olen tietoinen eri ongelmista, jotka liittyvät direktiivin tulkintaan Minulla oli varsin hyvä kokous ranskalaisen kuluttajajärjestön kanssa pari viikkoa sitten, ja siellä me sovimme, että enemmistö avoimista kysymyksistä, jotka liittyvät direktiivin sovellusalaan, ovat pelkkiä väärinkäsityksiä, ja minä olen valmis tulevina kuukausina selventämään joitakin kysymyksiä. Esimerkiksi Ranska pystyy pitämään kiinni Viskase-järjestelmästään epäreiluista kaupankäyntitermeistä. Neuvosto neuvottelee jo kattavammasta listasta ja minä pyrin tota tosiaankin parantamaan tätä luetteloa. Kehottaisinkin kollegoja tulemaan Brysseliin tai voi lähettää omia asiantuntijoitani paikan päälle ja sitten voidaan käydä tällaisia puolen päivän työpajoja siitä, miten voitaisiin asiaa parantaa. Sitten slovenialainen kollegamme Rova Grincheli, voin vakuuttaa teille, että Euroopan kuluttajat voivat luottaa mahdollisimman hyvään suojan tasoon EU:ssa. Keskustelut jatkuvat näistä oikeudenhakukeinoista ja voin vakuuttaa teille, että mielelläni tutkin asiaa laajemmin ja voitaisiin ehkä ottaa mukaan julkiset viranomaiset ja määritelmä kaupan kävijästä. Neuvosto neuvottelee tästä itsekin. Kyse on myös neuvotteluista. Jäsenvaltiot voivat soveltaa osaa direktiiviä. Esimerkiksi takeiden kohdalla kaasuun ja energiaan. Sitten erityisesti veden, sähkön, kaasun kohdalla se ei liity näihin kauppasääntöihin, nämä sanat eivät sovi näihin asioihin, mutta kuitenkin jotkut osat direktiivissä liittyy myös pal- palveluihin, mukaan lukien vesi, toimitukset, kaasu ja sähkösopimukset. Siinä on tämän yleisiä tietoja näistä sopimuksista ja kyse on myös etäsopimuksista. Ja niin kuin monet täällä sanoivat, me tarvitsemme jonkinlaisen alunimisen tämä on hyvä alku ja voisin selittää teille jatkossa, mitä me teemme kollegoimme kanssa energiapääosastosta ensimmäistä kertaa. Me järjestämme kansalaisten foorumin aiheena energia ja luonnollisesti, tai ainakin aiomme harmonisoida energialaskutusta. Se ei ole pakollista, mutta uskon, että yritykset kyllä tulevat seuraamaan tätä esimerkkiä kaikkialla Euroopassa. Tämä on suuri helpotus vertailun kannalta. Näitä sopimuksiin ei liity siis myyntisäädöksiä ja on jotakin poikkeuksia. Nämä sopimukset katetaan artikalla, joka käsittelee epäoikeudenmukaisia kaupankäyntikeinoja. Sitten herra Tubonille Komissio tulee antamaan varsin pian tällaisen taulukon ja analysoi joka ikistä kysymystä, kysymystä miten tämä tulee vaikuttamaan kansallisissa valtioissa ja näin voimme selvittää, miten direktiivi todellakin vaikuttaa kansalliseen lainsäädäntöön. Minä uskon, että on, monet myytit tulevat häipymään ja silloin kuva selvenee. On monia asioita, joissa joka ikinen jäsenvaltio voittaa ja tietenkin sisämarkkinat voittavat. Sitten Rovaripelovalle ehdotus on pit, tulosta pitkästä julkisesta konsultaatiosta. Ja yleiset puitteet ovat olleet tässä hyvänä tukena tässä mielessä. Ähm, puitekehitys oli äh, tavallaan työkalupakkina. Tämä on ollut erittäin tärkeä hanke Meillä on ollut monia työpajoja, seminaareja ja on monia konkreettisia kysymyksiä, joissa yhteiset puitteet toimivat varsin hyvin ovat vaikuttaneet komission ajatteluun. On otettu käyttöön vaikka näitä mustia listoja tai jos on käytetty epäreiluja ehtoja sopimuksessa. Kaikki tietysti ovat tähän tyytyväisiä, mutta tästä kuitenkin on kysymys. Sitten toimitus ja riskin poistaminen ja sitten tietoja annetaan ennen sopimuksen solmimista. Jotkut teistä Slovenian, Ruotsin kollegat ovat puhuneet suojan tasosta. Ehdotus perustuu korkean tasoiseen kuluttajasuojan, muuten ei voisi ollakaan. Jos säännöt heikkenevät, niin silloin tavoitteemme ei toteudu, meidän pitää pyrkiä mahdollisimman korkeaan suojan tasoon, tarpeeksi korkeaan tasoon, jotta voidaan saada asiasta konsensus ja kuluttajat voivat luottavaisesti toimia, eikä taakka yritys ole liian suuri. Kuitenkin olen valmis keskustelemaan aiheesta, kuten takeista, takuukysymyksistä, oikeudenhakukeinoista ja riskin siirtämisestä, jos suojan tasoa näitä takautta voidaan parantaa. Rova Mistrello. Very much. I fully agree with... Olen täysin samaa mieltä teidän ehdotuksestanne ja mielelläni tulen keskustelemaan tästä pian teidän kanssanne Roomassa. Voitte uskoa, että voitte uskoa, kun sanon, että muutama ystävällinen sana työryhmälle niin varmasti auttaisi motivoimaan heitä suuresti. Sitten Puolan edustaja olen täysin samaa teidän kanssanne siitä, että oikea tasapaino täytyy löytää. Ei saa rasittaa liikaa yrityksiä, samanaikaisesti pitää pystyä suojelemaan kuluttajia. Mitä tulee kuluttaja kuulemiseen. Minä itse ja yksikön olemme laajasti konsultoineet kuluttajajärjestöjä. Vihreä kirja aiheesta annettiin aikaisemmin. Kyseessä oli direktiivin tarkistus, näin on siis tehty. Ja me saimme 400 vastausta tähän vihreään kirjaan aikanaan. Sitten itävaltalaiselle kollegalle ja muille. Meidän tutkimuksen mukaan 78 prosenttia kaupankävijöistä ei harjoita rajoitettua kauppaa, koska sääntöjä ei ole harmonisoitu, jotta luotaisiin, luotaisiin kansalaisten markkinat. Tätä kautta voitaisiin hyödyttää kuluttajia, voisivat ostaa alhaisempia tuotteita, alha- on alhaisempia tuotteita ja voitaisiin luoda myös työpaikkoja. Minulle on tärkeää saada aikaan kansalaisten markkinat ja haluan yhdet ainoat säännöt 500 miljoonalle kansalaisellemme. Näissä kysymyksissä en tule säästämään vaivojani. Niin haluan parhaan mahdollisen tuloksen tästä ehdotuksesta. Kiitos teidän avustanne tässäkin asiassa. Me pyrimme siis parhaimpaan mahdolliseen tulokseen. Uskon, että tällä hetkellä on vieläkin tärkeämpää nähdä markkinat kuluttajain markkinoina. Tämä on nyt toinen vaihe, kun viedään loppuun sisämarkkinoita Euroopassa. Ja tämä vuosi tu, tuhat keskittyy paljon enemmän kuluttajiin, koska he voivat paljon nopeammin muokata taloutta kuin aikaisemmin ja meidän täytyy tarttua tähän tilaisuuteen ja ottaa sitä kaikki todellakin irti. Uskon todella, että me voimme jatkossakin harjoittaa erittäin tiivistä yhteistyötä. Thank you very much, Mrs. Kunjeva, for uh, your... Uh... Kiitos oikein paljon komission jäsen Kuneva vastauksista moniin kysymyksiin. Kiitos näistä vastauksista. Meille olisi tärkeää se, että saadaan vastauksia näin myös kansalliselle parlamentille ja ainoastaan meidän valiokunnallemme. Sitten pyytäisin kollegaa ja ystävää Lelekia Tsekin senaatista esittämään lyhyen viimeisen puheenvuoron. Eh, děkuji eh, Zuzaně za slovo. Eh, Kiitos. Kiitos. Roitova. Tämä oli mielestäni edell- e-, erittäin hedelmällistä keskustelua. Kuulemamme jälkeen huomaamme myös, että keskusteluista tulee pitkät toivotamme paljon onnea Euroopan parlamentille siinä, että parlamentissa saadaan yhdisteltyä kaikki nämä eri kannat, joita tänään, tänään kuultu. Kun yhteisiä sääntöjä käytetään jäsenvaltioissa, siitä syntyy tietenkin apua kuluttajille, jotka tarvitsevat oikeusvarmuutta. Olemme myöskin kuulleet, että Monet epäilevät kattavaa harmonisointia sitä, eikö kattava harmonisointi voisi johtaa siihen, että korkea kuluttajasuojan taso ei enää ole asia, joka pystytään turvaamaan. Kun on kyse kuluttajan valinnasta ja oikeasta tuesta, näitä asioita ei ole vielä selvitetty, niistä on nyt vähän puhuttu. Jotkut ovat käyttäneet myöskin läheisyysperiaatteen noudattamisesta, mikä ei nyt ehkä ole ihan selvä tämän ehdotuksen yhteydessä. Muut ovat sanoneet, että olisi hyvä, jos otettaisiin huomioon tasapaino sen välillä, mikä on eduksi kuluttajalle ja mikä on eduksi esimerkiksi valmistajalle. Minä luotan täysin teidän valiokuntaan ja komission jäseneen. Kiitos. My colleague highlighted that the most... Kiitos oikein paljon. Kollega mainitsikin sen, että kaikkein tärkeintä meille on hyvän tasapainon löytäminen. Nyt tarkoituksena on pitää kahvitauko ja pyydän teitä palaamaan tänne kello puoli neljältä. Puoli neljältä pyydän palaamaan tänne. Kiitos oikein paljon. Kahvi on tuolla kokoussalin ulkopuolella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 who is here? Ah, just this is the just, first page. Yes, mm -hmm. so. <clears throat> Dear colleague, we need to start. Uh, please. No niin, kollegat, aloitamme kokouksen. Käykää paikoillenne. Ja kiitoksia, että tulitte nyt tähän toiseen osaan tätä kokousta, jossa eri parlamentit keskustelevat. Ja aluksi kysyisin kollegaltani Parkutovalta Tsekin tasavallan senaatista. Hän voisi nyt puhua, olkaa hyvä. Oikein hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kutsua teidät kaikki Tsekin senaattiin. Sanon tämän omissa nimissäni, niin kun, tai en sano ainoastaan omissa nimissäni sitä, kun totean, että tämä valiokunnan järjestämä kokous on todella suuri saavutus. Ja kiitän suuresti teitä tästä mahdollisuudesta keskustella näistä asioista. Odotan jo toista osaa. No niin, sitten pyytäisin ja toivottaisin Kevin Owesin tervetulleeksi Manchesterin yliopistosta oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Hän on asiantuntija kuluttaja kysymyksissä, eli tervetuloa. Ja pyytäisin, että vähän kommentoitte ja kerrotte siitä, miten kuluttajalainsäädäntö saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Se on tärkeä kysymys. Ja sitten tämän esityksen jälkeen Otamme salista kysymyksiä. Eli olkaa hyvä. It's a great honor to be the one non-politician speaking here today, but also some... Yllättävää, että luette eh, henkilö, joka ei ole poliitikko, puhumaan tänne tänään. Tämä on myös suuri vastuu ja myöskin erittäin eh, suuri tehtävä puhua saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä täytäntöönpanosta ja voimaansaattamisesta Euroopan laajuisesti noin 20 minuutissa hypin yli joidenkin yksityiskohtia, mutta voimme palata niihin aina sitten myöhemmin. Minulta erityisesti pyydettiin puhumaan e, epäoikeudenmukaisten kaupankäyntitoimien direktiivistä, mutta myös muista direktiiveistä, esimerkiksi ovelta ovelle myynnistä ja etämyynnistä jotka ovat mukana kuluttajansuojadirektiivistä, jossa kuulimme tänä aamuna. Noin yleisesti haluaisin sanoa, että nämä, tässä ongelmassa on kolme ulottuvuutta. Yksi ovat asiat, jotka liittyvät eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Toiseksi tämän lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja kolmanneksi tie maksimi- ja minimiharminisoinnin välillä, mikä on paras tie. E, itse asiassa monet niistä ongelmista, jotka löytyvät yhteisön säädöstöstä tai joita pannaan täytäntöön kansallisella tasolla, e, niitä, ne voidaan muuttaa ja asiat voidaan tehdä paremmin tulevaisuudessa, mutta päätös maksimi- ja minimiharmonisoinnin välillä on todella perustavanlaatuisen tärkeä, kun puhutaan eurooppalaisen lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön suhteesta. Ja vielä eräs asia, joka ymmärretään hyvin, mutta yhtä tärkeä, tämä liittyy suhteeseen, joka on kansallisella tasolla kuluttajansuojalainsäädännön ja muun lainsäädännön yleisen sopimusehtojen välillä esimerkiksi. Ja haluan tässä lyhyesti käsitellä näitä asioita Euroopan Euroopan, EUn säädöstö, kuluttajansuojalainsäädäntö ja maksimi- ja minimiharmonisointi. Eräs asia, joka pitää ratkaista Euroopassa kaikkien mielestä, on se, että täytyy saada yhteisiä määritelmiä direktiiveihin, useisiin direktiiviin, eikä vain näihin neljään, jotka nyt, joita nyt harmonisoidaan tämän ehdotuksen mukaisesti yksinkertaisia asioita. Esimerkiksi mikä on päivä, miten se määritellään, tai harkinta aika Ja jos tällaisia määritelmiä on Euroopassa, niin silloin suurempi mahdollisuus, että kansallinen lainsäädäntö on johdonmukainen eurooppalaisen lainsäädännön kanssa, koska tällä hetkellä kansallisella lailla yritetään parantaa usein asioita, jotka toimivat huonosti Euroopassa. Katsotaan, millaisia aukkoja eurooppalaisessa laissa, lainsäädännössä on ja joita yritetään paikata kansallisin lain. Monet näistä esimerkkeistä löytyvät erinomaisesta EUn lakikokoelmasta, jota myydään. Se on erinomainen tiedon lähde ja se antaa yksityiskohtia monista niistä aukoista, joita on e- EUn direktiiveissä ja joita jäsenvaltiot yrittävät täyttää. Nyt halusin minuutin verran puhua e, yleislausekkeista EU-lainsäädännössä. Ensinnäkin tulen yhdistyneestä kuningaskunnasta ja siellä yleislausekkeet ovat varsin uusi ilmiö. Meillä on e, päätös liittyen hyvään kaupankäyntitapaan ja epäreiluihin sopimusehtoihin. Sen sanotaan, että vaikuttaa siltä, että emme ymmärrä tätä konseptia kunnolla, mutta vaarana on, että jos tällaiset konseptit tunnetaan kansallistasolla, niin tehdään kaksinkertaista työtä, koska yritetään samalla myös tulkita EU-lainsäädäntöä. Ja on mielenkiintoista huomata, että tässä tutkimuksessa, että seitsemän lainsäädäntöä ei hyvää vilpittö, vilpittömyyttä edes mukaan tähän lainsäädäntöönsä. Ja kuinka paljon voidaan edes harminisoida yleislausekkeiden pohjalta. EU-tuomioistuimen tuomio Hofstetter on erittäin tärkeä, koska kun se sanoo, että kun halutaan päättää, onko joku lauseke epäoikeudenmukainen, niin se pitää päättää kansallisella tasolla ottaen huomioon lakiympäristö, ja näin oli esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa erään tapauksen suhteen. On asioita, joita ei voida ennustaa EU-ssa, joten hyödyntävätkö yleislausekkeet todella käytännössä, kun komission jäsen sanoi, että me haluamme, että haluan, että joku maksaa vain 2000 euroa, niin tässä halutaan yksinkertaistaa liiallisesti. Kansallisella tasolla on tietenkin myös erilaisia säädösperinteitä. On öö, maita, jotka kannattavat ennemminkin öö, siviililainsäädäntöä, rikoslainsäädäntöä, öö, toiset pitävät kuluttajalainsäädäntöä erillisenä asiana, muualla se on osa yleistä lainsäädäntöä. Meillä on myös täytäntöönpanossa erilaisia kansallisia perinteitä. Meillä on EU-tuomioistuimen päätöksiä, jotka sanovat, että Alankomaat eivät ole kunnolla panneet täytäntöön epäreiluja sopimusehto vaatimuksia kun taas ruotsalaiset olivat kunnossa, koska ne ottivat liitteen mukaan valmistelevan tekstiin. Tässä eh, erilaiset eh, perinteet eh, saattavat olla ongelma myös tulevaisuudessa. Ja sitten tietenkin meillä on esimerkkejä todella vääränlaisesta täytäntöönpanosta todella selkeästi vääränlaista täytäntöönpanosta tai sitten osittain myös eri mielipiteistä siitä, mitä EU-lainsäädäntö oikeastaan vaatii. Ja sitten meillä on myös myöhästymisiä täytäntöönpanossa. Tämä riippuu valtiosta ja direktiivistä. Mutta joskus myöhästymiset johtuvat yrityksestä tehdä hyvää työtä, kun pannaan ö, säädöstäytäntöön. Esimerkki on esimerkiksi epäreilut kaupankäyntiehdot yhdistyneessä kuningaskunnassa. Me teimme valtaisan muutoksen lainsäädäntöömme EU-direktiivin johdosta ja valmistelutyö alkoi ennen kuin direktiivi edes oli vielä hyväksytty, mutta se silti kesti todella pitkän. Ja minä olen hiukan huolestunut, kun olen nyt viime päivinä lukenut joitakin asiakirjoja, kun sanotaan, että myönnetään, että kansallinen lainsäädäntö ei ole laitonta, mutta yritetään tehdä liikaa, kun taas akateemikot sanovat, että tällainen liiallinen sääteleminen, se vain yrittää oikealla tavalla sopeuttaa EU-lainsäädännön kansalliseen lainsäädäntöön, jota meidän täytyy olla varovaisia, kritisoimmeko tätä. Haluan Paljon myönteistä voi sanoa EUn vaikutuksesta kuluttajan suojaan. Kuluttajan suojan taso monissa jäsenvaltioissa, melkein jokaisessa jäsenvaltiossa on paljon parempi tänä päivänä EUn ansiosta. Monet meidän perustoimistamme on lähennetty toisiaan, ne ovat samansuuntaiset, niissä saattaa olla yksityiskohdissa eroja. Jos sanotaan, että on joku ongelma jonkun kuluttajasuojaongelman, niin minä sanoisin, että meillä täällä eu on riittävästi filosofista pohjaa. E, voimme luoda selkeän mallin, vaikka sitten olisikin hiukan eroavaisuuksia kansallisissa konteksteissa. Meidän täytyy nyt vain löytää oikea tasapaino EUn ja kansallisten toimivaltuuksien välillä. Ja meidän on myös oltava pohdittava sitä, onko tässä kyse, tulisiko meidän käsitellä ainoastaan kuluttajan suojalainsäädäntöä ja sopimusoikeutta vai pitäisikö meidän saada aikaan kansalliseen lainsäädäntöön enemmän johdonmukaisuutta niin, että kuluttajan suojalainsäädäntö sopii paremmin tällaisiin johdonmukaisempiin yleisen sopimusoikeuden puitteisiin. Meidän täytyy päättää, että onko tämä meille tärkeää, että kuluttajalainsäädäntö sopii laajempaan kansalliseen kontekstiin. Menen nyt ensimmäisen tapaustutkimuksiin epäreilusta kaupankäyntiehdoista. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä on, tällä on erittäin suuri vaikutus, miten käsittelemme epäreiluja kaupankäyntiehtoja. Olemme muuttaneet 22 lakia, muuttaakseni tätä direktiiviä, jopa sellaista lainsäädäntö, joka on ollut voimassa vuodesta 1968, kumottiin yksinkertaisesti. Meillä on nyt täysin erilainen puitteisto. Kokonaisuudessaan tämä on ollut myönteinen direktiivin täytäntöönpano. Se on varsin hyvin otettu vastaan, mutta joitain epäilyksiä vielä on tietyistä tulkinnanvaraisuuksista, yleisen lausekkaan suhde, harhaanjohtaviin käytänteisiin ja niin poispäin. Pieni huomautus. Luin viime kuukauden esityksen kalvot, jotka oikeudenmukaisen kaupan virasto teki tänne Euroopan parlamenttiin. Ja sanoivat, että epäreiluihin kaupankäytiin on puututtu vähemmän ja se johtuu ehkä siitä, koska on epäselvyyttä uuden lainsäädännön kanssa, joten tilanne saattaa olla selkeämpi lakimiehen kannalta, mutta viranomaisten kannalta voi olla hankalampi toteuttaa lakia, joten meidän täytyy vielä arvioida, onko tuon ehdotuksen käytännön vaikutus myönteinen. epäreilut kaupankäyntidirektiivit meidän tässä ö, täytyy harmonisoida ö, kuluttajan ja yrityksen välisiä ö, sitä liikehdintää, mutta yritysten välillä meillä on minimiharmonisointi, joten kuluttajat tarvitsevat maksimiharmonisointia, kun yritykset eivät. Tätä pitäisi hiukan selittää. Mikä ongelma tämä on? Onko se, se että kuluttajalaista tulee tällainen saareke ja vaarana on, että kuluttajansuojalainsäädännöstä tulee eräänlainen getto, joka on erillään muusta lainsäädännöstä. Jos täytyy omaan kansalliseen lainsäädäntöön lisätä joku ennalta muotoiltu erillinen laki. Ja täytäntöönpanoa on harjoitettu eri tavalla. Joissain maissa, kuten Saksassa ja Itävallassa, oli aikaisemmin ollut hyvin vahva yleinen lauseke, joka kattoi yritysten ja kuluttajan ja yritysten väliset toimet, niin he pitivät kiinni tästä. Heillä oli yhtenäinen lähestymistapa kansallisessa lainsäädännössä, ja tämä tarkoitti sitä, että kansallinen lainsäädäntö ei ollut linjassa Euroopan mallin kanssa. Euroopan malli erottelee kuluttajat ja yritykset, mutta päätettiin pitää kiinni johdonmukaisuudesta kansallisella tasolla ja tämä tarkoitti epäjohdonmukaista eurooppalaisen lainsäädännön kanssa. Toiset maat, kuten Belgia, Ranska, Italia esimerkiksi, ottivat käyttöön erityistä kuluttajansuojalainsäädäntöä. Ja silloin syntyy tällainen ylimääräinen kuluttajansuojalainsäädäntösaareke, joka on erillään muista lainsäädännön yleisistä periaatteista. Ja tämä on ongelma ja palaan siihen hiukan myöhemmin. I think it's true to say that the European Commission were... On varmaan ihan oikein eh, sanoa, että eh, Euroopan komissio oli erittäin tyytyväinen tähän epäreilun kaupankäyntimenetelmien direktiiviin ja miten ne saivat aikaan harmonisointia ja haluavat tehdä sen myös kuluttajan suojadirektiivin puitteissa. Ne näkevät, eh, että täytäntöönpano ei ole tehty kunnolla. ja jäsenvaltiot ovat hyödyntäneet vähimmäisharmonisointilauseketta ja näkevät äh, sirpaloistumista ja äh, epäharmoniaa, ja tämä löytyy tästä tutkimuksesta. Joten nyt kerron äh, hiukan periaatteista. Mitä tapahtuu, jos jäsenvaltiot menevät pidemmälle kuin direktiivi? Onko tämä ongelma? Voivatko he tehdä niin? Ja tähän voidaan vastata riippuen kontekstista. Annan kolme esimerkkiä. Sanotaanpa, että direktiivi loppujen lopuksi kattaa vain standardi sopimukset? Mahdollistaako tämä sen, että jäsenvaltio voi valvoa myös yksittäin neuvoteltuja sopimuksia? Suurin osa meistä varmaan sanoisi, että kyllä, kyllä jäsenvaltiolla olisi mahdollisuus mennä pidemmälle siis. Mutta otetaan sitten ovelta ovelle myyntidirektiivi, jos, jonka ulkopuolella ovat alle 60 euron summat. Voivatko jäsenvaltiot ottaa tuollaiset alle 60 euron kaupankäynnit mukaan? Minun mielestäni se olisi ongelmallista, koska kaupan kävijät huomaisivat, että yksi jäsenvaltio teki näin, vai olisiko tämä päätös sitten sitova jäsenvaltioille? Ja sitten viimeinen esimerkki, se on hyvin ajankohtainen kuulimista tänä aamuna. Kun meillä on kuluttajan suojadirektiivi, niin se mahdollistaa sen, että yleinen sopimusoikeus kuitenkin pysyy voimassa. Minä en oikein ymmärrä tätä. Ranskalaiset ovat varmaan oikein iloisia, että he voivat pitää tämän viskashe-oikeutensa, mutta en tiedä, miten se on yhteensovitettavissa maksimiharmonisointidirektiivin kanssa. Minä en erityisemmin kannata maksimiharmonisointia, mutta en voi ymmärtää, miten voidaan sanoa, että on maksimiharmonisointia ja sitten ö, hyväksyä se, että kansallinen sopimusoikeus jatkuu. Ja meillä on sellainen tilanne, jossa komissio on huolestunut siitä, että jäsenvaltiot ovat käyttäneet minimiharmonisointia ja ne haluavat luoda yhdenmukaisemman harmonisoinnun kansallisen ja myös eurooppalaisen lainsäädännön. Voidaanko tämä saada aikaiseksi? Minä sanoisin, että on joitakin osa-alueita ja aspekteja, joissa tämä on mahdollista. Voidaan luoda yhdenmukaista eurooppalaista lainsäädäntöä. Ehkä sellaiset asiat, jotka liittyvät tiedonanto velvoitteisiin, kun on kyse etämyynnistä ja ovelta ovella myynnistä, ne voitaisiin harmonisoida standardisoidusti. Mutta sitten mitä enemmän asia liittyy yleiseen sopimusoikeuteen, sitä vaikeampi on pitää yllä tätä tasapainoa. Ja se, mitä komission jäsen sanoi, että yleinen sopimusoikeus ei ole tehokasta, se on se liittyy juuri siihen. Ja me olemme päätymässä tilanteeseen, jossa kuluttaja ei välttämättä halua, että heitä kohdellaan kuluttajina omissa oikeusjärjestelmissään. Minä olen yrittänyt välttää kansallisia esimerkkejä, paitsi Iso-Britannian esimerkkejä, koska en halunnut ryhtyä riitoihin muiden kanssa täällä salissa. Ehkä puolalaiset korjaavat, jos sanon jotain väärin. Mutta haluan esittää esimerkin, joka puolalainen professori Toll teki erässä konferenssissa ja se löytyy myös kirjasta, jossa olen ollut mukana. Sen on julkaissut Selier ja sen nimi on Modernizing and Harmonizing Consumer Contract Law. Ja hän sanoi, että kun Puola päätti panna täytäntöön myyntidirektiivin, tekivät sen niin luomalla erilliset määräykset. Ja seurauksena oli se, että Usein kuluttajalla oli parempi suoja yleisen lainsäädännön mukaan kuin näiden erityissäädösten mukaan. Ja kysymys kuuluu, että pitäisikö kuluttajalla olla mahdollisuus kieltäytyä asemastaan kuluttajana? Jos kuluttajat haluavat luopua asemastaan kuluttajana saadakseen enemmän oikeuksia, pitäisikö sen olla mahdollista? Tämä oli tietenkin puolalaisen lainsäädäntäjän valinta, mutta tämä on ehkä tilanne, joka koskettaa kuluttajia ympäri Eurooppaa, jos direktiivit pannaan täytäntöön tämänhetkisessä muodossaan. Ajatellaanpa omaa maatani, yhdistynyttä kuningaskuntaa, jossa minulla on kaksi ongelmaa liittyen myyntimääräyksiin. Esimerkiksi se, että me menetämme meillä on uusi velvollisuus ilmoittaa myyjälle kahden kuukauden sisällä virheestä. Ja tämä olisi voimassa, jos meidän olisi noudattava direktiiviä. Voinko minä siis sanoa, että en halua olla kuluttaja, haluan olla yritys? Mutta jos näin tapahtuu ympäri Eurooppaa, niin se ei tule parantamaan Euroopan yhteisön Äh, imagoa kuluttajansuojan puolustajana, jos äh, kuluttajien täytyy luopua EUn kuluttajansuojaoikeuksista ja äh, sen sijaan siirtyä kansalliseen lainsäädännön säädösten pariin. Joten meidän täytyy keskittyä paljon enemmän niihin eri konteksteihin, joissa nämä argumentit tehdään. On konteksteja, joissa olen aivan samaa mieltä siitä, että maksimiharmonisointi on ehkä välttämätön ennakkoedellytys sisämarkkinoiden luomiselle. Säännökset liittyvät tuotteiden tuotteisiin, merkintöihin, ehkä myös markkinointiin ja standardisopimukset, ne ehkä vaativat maksimiharmonisointia. Pitäisi olla ehkä joku eurooppalainen musta lista esimerkiksi. On muita sääntöjä, jotka ehkä kannattaisi harmonisoida, esimerkiksi vetäytymisoikeus. Kun on kyse tiedon rahoitusvelvollisuuksia rahoituspalveludirektiivin alaisena esimerkiksi, jotta saatiin aikaan yhteisymmärryks direktiiviin, piti hyväksyä 32 tiedonantovelvollisuutta, jotka oli kerätty eri jäsenvaltioista, mutta on muita sääntöjä, jotka eivät vaikuta kovinkaan paljon velvollisuuksia, niitä ei silloin tarvitse harmonisoida. Korostaisin sitä, että Meillä on tässä hyvin vakavia asioita, kysymyksiä maksimiharmonisoinnista puhuttaessa. Sillä voi olla hyvin paljon etuja, mutta se voi olla myös suuri kustannus, ja meidän on vakuuttuneita siitä, että tämä, nämä kustannukset kannattaa maksaa. Ja siksi ö, olemme ehkä valmiita tekemään myönnytyksiä niin kauan kuin olemme varmoja, että todellista kädensiin kosketeltavaa parannusta tapahtuu ö, sisämarkkinoilla vaarana on, että menetämme perinteiset suojan menetelmät. Me saamme yhden kuluttajasuoja lainsäädännön, joka voi olla alhaisempi kuin on olemassa oleva, kun kuluttajansuoja gettoutuu tähän EU-puitteistoon. Ja riskinä saattaa olla, että syntyy ongelmia kuluttajille – joihin ei voida reagoida riittävän nopeasti EU-menettelyin. Ihan lyhyesti, jos saanen puheenjohtaja ihan vain viidessä minuutissa tästä voimaan saattamista – meidän täytyy palata siihen, mitä sanoimme aikaisemmin, kuinka vakavissa me voimme olla sen suhteen, että meillä on täysin uniformilainsäädäntö, jos me perustamme monet näistä periaatteista yleislausekkeisiin jotka pannaan sitten täytäntöön tuomioistuimissa ympäri Eurooppaa, jolla on erilainen periaatteet, erilainen pääsy oikeuteen. Esimerkiksi Saksassa on mahdollisuus valittaa yhdessä päivässä äh, harhaanjohtavasta mainonnasta. Jossain maassa saattaa olla vähän hankalampia äh, tilanteita. Tämä on nyt yleinen äh, periaate. Määräys epäoikeudenmukaista sopimusehtoa varten. Esimerkiksi on tällainen äh, abstrakti ajattelu, että tämä ehto on äh, on epäoikeudenmukainen, että sitä ei saisi soveltaa, äh, soveltaa yksittäisiin, lainsäädä, yksittäiseen sopimukseen, mutta tuomioistuin sanoi, että sitä ei saa soveltaa yksittäiseen sopimukseen, jos tästä tuomiosta pidetään kiinni, ja siinä on tietty logiikka, ja jos sitä pidetään kiinni, niin sitä se tarkoittaa, että yhdistetyssä kuningaskunnassa ainakin ei ole kovinkaan paljon järkeä abstraktisti valvoa epäoikeudenmukaisia sopimusehtoa, koska mitä järkeä siinä on, koska niitä voi aina lisätä omaan sopimuksensa, koska voi sanoa, että yksittäisessä tapauksessa omat syyt vaikuttavat siihen, että tuo sopimusehto onkin oikeudenmukainen. Joten meillä on todella erilaisia lähestymistapoja, mitä tulee näiden määräysten täytäntöönpanoon. Meillä on myös erilaisia toimia eri eri maissa on kansallisia ja paikallisia järjestöjä. Meillä myös korostetaan eri tavoin e, kans, e, siviililainsäädäntöä suhteessa rikoslakiin. Joissain maissa epäoikeudenmukaiset kaupankäyntiehdot, e, niin niistä saa esittää korvausvaatimuksia omassa maassani, yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä ei ole mahdollista. Tämä ei liity mitenkään meillä rikoslainsäädäntöön tai määräyksiin. Ja lisäksi te eurooppalaiset poliitikot voisitte ehkä ottaa tämän huomioon on tarpeen, että lainsäätäjillä ja täytäntöönpanijoilla on eurooppalainen näkemys. Teidän pitää löytää joku tapa, jollain rajat ylittävät ongelmat saavat lisää merkitystä kansallisella tasolla. On tietenkin ymmärrettävää, että kansalliset toimijat pitävät kansallisia ongelmia erityisen tärkeinä. Mutta miten voidaan suojella eurooppalaista johdonmukaisuutta kokonaisuudessaan? olisi tärkeää katsoa erilaisia suojan tasoja. Äh, hajautetussa järjestelmässä, kuten yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa meillä on äh, virastoja jokaisessa kaupungissa. Yhteistyö kansallisen hallituksen ja Brysselin välillä voi olla varsin kaukaista. Kun käsittelen paikallisia kysymyksiä, Miten voin varmistaa, että ongelmat välitetään eteenpäin kansallisilla hallituksilla ja sitten Brysseliin? Miten nämä eri tasot saadaan mukaan? Ja ehkä yhteistyössä pitää mennä pidemmälle ja huomata, että voimaan saattamisessa ihmiset paikan päällä tekevät hyvin paljon työtä, eivätkä ei välttämättä ole kansallisia toimi, kansallisia viranomaisia. Kaikissa maissa ei ole tällaista keskitettyä voimaan saattamisjärjestelmää päätän puheenvuoroni tähän, koska olen varmaan jo ylittänyt aikani ja odotan kovasti sitä, että kuulen kansalliset näkemykset ja Euroopan parlamentin näkemyksen näistä ongelmista. Kiitoksia. Um, Kiitoksia. Tämä oli mielenkiintoinen katsaus brittilainsäädäntöön. On hyvin perinteistä Minulla olisi useita huomioita entisenä Tsekin tasavallan senaattorina. Uusissa jäsenvaltioissa kuusi vuotta sitten me hyvin nopeasti harmonisoimme lainsäädäntöämme. Ja muistan, että epäreilut kaupalliset käytännöt olivat erittäin tärkeitä kuluttajan oikeuksien kannalta. Ja minusta oli mielenkiintoista, kun hyväksyimme tämän direktiivin täällä valiokunnassa. Se hyväksyttiin alemmalle tasolle kuin mitä komissio oli ehdottanut. Ja alemmalle tasolle kuin mitä, mitä hyväksyttiin Tsekin tasavallassa. Ja se oli myöskin alempaa tasoa kuin muissa jäsenvaltioissa. Ja ehkä ongelma on nyt se, että EU:ssa on yhtenäistetty kuluttajalainsäädäntöä Se on nyt se ongelma. Meidän pitäisi löytää hyvä tasapaino, jotta voisimme yhtenäistää kuluttajalainsäädäntöä. Siitä on hyötyä kaikille EU:ssa, koska rajat ylittävät markkinat ovat nimenomaan EUn etu. Sitten Mladenov hän on varjoesittelijä oma aloitemietinnössä, jossa puhutaan saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja oletteko valmis kertomaan valiokunnan kannan? Very much, Madam Chair. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Täytyy myöntää, että yksi mielenkiintoisimpia asioita täällä parlamentissa nyt näiden kahden vuoden aikana – on ollut juuri tämä lainsäädännön uudistaminen. Aluksi yleisöltäinen kommentti. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä sanottiin aikaisemmin. Ikävä kyllä en ollut täällä aikaisemmin paikalla, mutta... Uh, niin, Nikolai, voisitko täyttää nämä kaavakkeet, koska meidän täytyy tietää, kuka haluaa puheaikaa. Niin, ole hyvä. That the European Parliament needs to be much more closely involved. Euroopan parlamentin on oltava paljon lähemmässä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa. Meillä pitäisi olla jonkinlaisia yhteisiä käytänteitä ja normeja, kun katsomme direktiivin täytäntöönpanoa ja saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämän lainsäädännön osalta tämä oli mielenkiintoista. Ehkä tämä minulle tuli hiukan varhain ja haluaisin tästä kuulla teiltä vähän kommentteja. Oli hiukan vaikea kerätä tietoja jäsenvaltioista ymmärtääkseni, onko ollut riittävästi jo kokemusta, jotta voitaisiin kunnolla arvioida niitä asioita, joita tulee parantaa. On kolme asiaa, jotka ovat arvokkaita mietinnössä, ja haluaisin kuulla kommentteja myöskin kollegialta kansallisista parlamenteista. Ensinnäkin komission toimet esimerkiksi ilmailualalla. Se on ollut erittäin hyvä lähestymistapa. Ja komission tulisi jatkaa tällä linjalla eri aloilla. Sitten toiseksi meidän pitää olla varovaisempia rajat ylittäviä merkittävien asioiden osalta, joista puhuttiin aikaisemmin. Kuluttajasuoja, yhteistyöverkosto on mielenkiintoinen rakennelma, mutta käytänteet ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Ja meidän pitäisi enemmän keskittyä uusiin jäsenvaltioihin. En nyt tarkoita, että kaikki vanhat jäsenvaltiot tietenkään olisivat samalla tasolla, mutta erityisesti uudet jäsenvaltiot tarvitsevat hiukan enemmän apua näissä kysymyksissä. Roito oli aivan oikeassa neuvotteluissa. Siellä oli hyvin paljon lainsäädäntöä, jota piti käsitellä. Ja monissa maissa täytäntöönpanossa on ollut virheitä. Ja joskus se johtuu siitä, että lainsäädäntö on ollut niin paljon käsiteltävänä. Ja tietysti voimme oppia näissäkin kysymyksissä. Sitten toinen tärkeä asia tässä mietinnössä. Parlamentti tukee eurooppalaisten kuluttajasuojakeskusten verkostoa. Ja sieltä voitaisiin saada hyvin paljon tietoa erityisesti rajat ylittävistä käytänteistä. Ja niitä pitäisi sitten vähän tarkistaa. Sitten lopuksi minua vähän pelottaa, että olemme aikataulusta jäljessä. Eli meidän pitäisi olla suuremmassa roolissa Euroopan laajuisissa informaatiokampanjoissa. Meidän pitäisi lisätä tietoisuutta kuluttajien oikeuksista. Ja me usein puhumme tiedotuskampanjoista ja sanomme, että näin komission pitäisi tehdä tai jäsenvaltioissa pitäisi tehdä tällaista. Mutta mielestäni jäsenvaltioissa erityisesti on vastuu ei pelkästään antaa resursseja, vaan myöskin opastusta yrityksille kansallisella tasolla. Tässä mielessä komissio Euroopan tasolla voisi investoida yrityksille tarkoitettuihin opaskirjoihin, joissa käsitellään rajat ylittäviä kysymyksiä. Yksi hyvä esimerkki, joka tuli esiin, oli yksi esimerkki Isosta Britanniasta. Sitten lopuksi Meidän pitää miettiä kahta asiaa, kun katsomme täytäntöönpanoa ja voimaan saattamista eri direktiivien osalta. Ensinnäkin, mikä on oikea ajankohta? Onko meillä riittävästi kokemusta, jotta voimme todellakin ymmärtää, mitä ongelmia saattaa esiintyä? Ja toiseksi, pitäisi kehittää jonkinlainen luettelo, josta voitaisiin tarkistaa sitten Euroopan ja kansallisella tasolla – sen suhteen, mihin asioihin pitää puuttua. Kun me arvioimme sitä, miten jotain lainsäädäntöä on pantu täytäntöön ja saatettu voimaan ympäri Eurooppaa, niin me täällä Brysselissä ja kollegamme pääkaupungeissa käyttävät samoja välineitä, kun katsomme, onko toiminta ollut tehokasta vai ei. Eli näitä asioita nyt halusin ottaa esille – ja keskusteluissa varmaan saamme kuulla sitten mielenkiintoisia seikkoja myöskin kansallisilta kollegoilta jäsenvaltioista. Kiitos. Thank you very much. I would like to... Kiitoksia. Sitten kansallisten parlamenttien jäsenet. Pyydän, että kerrotte kokemuksistanne mitä tulee EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon ja saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ylipäänsä. Ja voisitko jo pyytää puheaikaa? Ja sitten varapuheenjohtaja myöskin voisi esittää muutaman kommentin. Kiitoksia. Kuulimme nyt erittäin kiinnostavan esityksen. Tämä näkemys oli hyvin kiinnostava koskien nimenomaan eri eurooppalaisten direktiivien transponointia ja täytäntöönpanoa. Mainittiin ne periaatteet, joista meidän olisi keskusteltava ja toki niitä voidaan pohtia. Haluaisin nyt puhua toisesta asiasta, nimittäin siitä, mikä on eri kansallisten parlamenttien kanta koskien näiden direktiivien täytäntöpanoja ja saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ainakin Tsekkiin tasavallassa kansallisella parlamentilla aika passiivinen rooli, koska hallitus valmistelee ehdotukset siitä, kuinka nämä direktiivit otetaan osaksi lainsäädäntöä ja täytäntöpannaan, ja se laatii myös ehdotukset näitä lakeja varten. Näin ollen alahuoneilla ja senaatilla Tsekin tasavallassa on tehtävänä tutkia niitä ja äänestää ja tehdä tarkistuksia, mutta kuitenkin varsinainen aktiivinen rooli on hallituksen käsissä. Haluaisin tästä esittää yhden kommentin. Uskon, että kaikki ne ongelmat, joita syntyy silloin, kun halutaan hyväksyä kuluttajasuojaa koskevia direktiivejä koskien e- epäilyjä, reiluja kaupan tapoja ja muita. Näillä on erittäin tärkeä rooli. Direktiivi alun perin on hyvin pirstoutunut. Jäsen, valtiossa pitäisi lisätä kuluttajansuojan tasoa. Tsekissä ensimmäinen laki esitettiin tästä asiasta 90, vuonna 1990. Tämä on siis äärettömän tärkeä ja kiinnostava asia sekä oikeudellisesti että myös koskien sen käytännön toteuttamista. Uskon, että kuluttajien valistuskampanja olisi erittäin tärkeää. Tsekin tasavallassa on tietoja, vääristynyttä kaupankäyntiä esimerkiksi suunnataan viestit, esimerkiksi vähäpalkkaiset henkilöt eivät tiedä, että he voivat hakea apua parlamentista. Tsekissä kuluttajat eivät ole täysin tietoisia omista oikeuksistaan. Ja erityisesti kun kysymys on rajat ylittävä kauppa, niin tilanne monimutkaistuu entisestään. Haluaisin todella tukea tällaista keskusten perustamista, josta saattaisiin paremmin tietoa kuluttajille. Minun mielestäni tämä on erittäin tärkeää. Tämän lisäksi kuluttajasuojaverkosto on tekemässä hyvin laadukasta työtä. Olemme jo saaneet tietoa siitä, kuinka pitäisi toimia. Like to ask you. Kiitoksia. Herra professori, voisitko kertoa vähän, kuinka tehokasta tämä rajat ylittävä täytäntöönpano on ollut? What struck me from the comments? No se, mikä minun korvaani kävi, on se, että monet kysymykset rajat ylittävissä kysymyksissä eivät liity varsinaisiin laillisiin kysymyksiin. Kuitenkin, kun reilun kaupan virasto käsitteli tapausta belgialaista Kuchesni-yritystä vastaan, he olivat yhtäkkiä hyvin monimutkaisessa oikeudellisessa keskustelussa ja mitä lainsäädäntöä pitäisi sitten soveltaa. Ja viime kädessä hyvin paljon toiminna, yrityksen toiminnasta tapahtui eri eurooppalaisissa valtioissa Euroopan ulkopuolellakin, ja oli hyvin monimutkaisia oikeudellisia argumentteja sen suhteen, oliko belgialaisella tuomioistuimella päätösvaltaa näissä kysymyksissä. Eli hyvin suuria esteitä on sille, että voidaan ryhtyä rajat ylittäviin oikeusjuttuihin, koska jopa juristit pelkäävät tällaisia monimutkaisia tapauksia. No, mielenkiintoista oli se, että brittivirasto vei jutun belgialaiseen tuomioistuimeen, ja kuinka paljon helpompaa olisi, että belgialainen ryhtyy toimiin belgialaisessa tuomioistuimissa. Ja toivottavasti yhteistyö parantuu tällä alalla. Mutta joskus on ongelmia oikeudellisen kompetenssin suhteen ryhtyä toimiin silloin, kuin kysymys ei koske oman maan kuluttajia, vaan toisen maan kuluttajia. Ja nyt kansalliset viranomaiset käsittelevät ongelmia oman valtion alueella sen sijaan, että pitäisi viedä asiat tuomioistuimen muissa valtioissa. Mutta oikeudellisia ongelmia on edelleen. Ja tietysti se, miten voidaan käsitellä rajat ylittäviä ongelmia, no mielestäni tämä keskustelu eurooppalaisista kuluttajakeskustelua keskuksista ja tiedotuskampanjoista on käytännöllinen tie edetä. Kun olin opiskelija ja keskustelimme siitä, miten tulisi käyttää julkisia varoja ja tuomioistuimia, ja opettajani piti kiinni siitä, että saa enemmän vastineita rahalle, kun kertoo kuluttajille heidän oikeuksistaan sen sijaan, että viedään asioita tuomioistuimeen. Ja se on aika tärkeä asia muistaa. Ja myöskin on puhuttu kaupan tahon toimijoiden kouluttamisesta. Usein kuluttajat menevät puhumaan jollekin henkilölle, joka itsekään ei tiedä kuluttajan oikeuksista ja antaa kuluttajille väärää tietoa. Ja tämä nyt oli yksi asia, joka aiheutti meille ongelmia myyntidirektiivin osalta. Eli kuluttajat saattavat saada väärää tietoa ja myöskin näitä lakeja on helppo käsittää väärin. Eli tämä on kohdistettu aivan oikeaan kysymykseen, eli kuluttaja oikeuksiin. Ja meidän pitää keskittyä käytännön tason huolenaiheisiin. Eli miten kuluttajat saavat tietoa oikeuksistaan ja millä tavalla voidaan panna täytäntöön näitä oikeuksia, jos tarvitaan jotain kuluttajakeskuksia tai verkostoja, riidan sovittelutahoihin. Ja myöskin pitää katsoa, miten kansalliset sääntelijät uskovat, että heidän pitäisi torjua tämän tyyppisiä ongelmia. Thank you very much. We have no... Kiitoksia. Kukaan ei ole esittänyt kysymyksiä. Mutta sitten voimme käsitellä muita aiheita, jotka liittyvät kuluttajalainsäädäntöön, kuluttajasuojaan ja myöskin teidän mielipiteenne liittyen yhteistyöhön kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Meillä on nyt aikaa käydä tätä tärkeää keskustelua. Lissabonin sopimus. Se antaa parlamentille ja myöskin kansallisille parlamenteille enemmän valtuuksia olla mukana EU-lainsäädännössä. Ja sitten katsotaan, miten se toimii. Yes, one or two. Who? Who? Baroness. Uh, Baroness. Um, Sieltä Baroness, olkaa hyvä. Yes. Uh, Baroness Howard from... Um... Baroness Howard yhdistyneestä kuningaskunnasta parlamentin ylähuoneesta. Puhuja on meidän neuvonantajamme, mutta on aika mielenkiintoista nähdä, miten nämä asiat toimivat, erityisesti parlamentin ylähuoneessa, on valiokunta, jossa on alivaliokuntia, ja siellä on 80 henkilöä, jotka tarkastelevat eurooppalaisia direktiivejä tavalla tai toivella. Se, mistä minä haluaisin puhua, on se, että on tärkeää puuttua asioihin varhain ja tarkastella asioita siinä vaiheessa, kun direktiivi on vielä alkuvaiheessa. Ja sitten teemme yhteistyötä hallituksen kanssa, joka kertoo kantansa direktiivin suhteen ja sen etenemisen suhteen. Ja jos katsomme, että asiassa on hyvin paljon ongelmia, sitten teemme tutkimuksen, jota olemme juuri tekemässä tämän direktiivin suhteen. Ja haluaisin vain kehottaa muitakin kollegoita muista jäsenvaltioista tarkastamaan vähän yksinkohta, yksityiskohtaisemmin tätä, koska mitä enemmän tietoja meillä on näistä vaikutuksista, ja sehän oli huolenaiheena ihmisillä aikaisemmin, eli vaikutus omiin kuluttajiin, kun harmonisoidaan lainsäädäntöä, ja tietyt ongelmat sopimusoikeuden alalla. Jos saisimme vähän enemmän tietoja muista jäsenvaltioista, niin sitten olisi helpompi tiedottaa komissiolle ja saada aikaan kunnollinen direktiivi, joka rohkaisisi yrityksiä ja kuluttajia kuluttajan suojaan. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Onko muita kommentteja tai suosituksia? muita kokemuksia, joista haluatte kertoa? No, meidän pitää nyt... Me voimme nyt säästää aikaa. Ja voimme lopettaa kokouksen tuntia etuajassa. Sopiiko? Eli sitten vain loppu puheenvuorot. Uh, excuse me, we... Ja meillä on nyt viiden minuutin tauko.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

než pak ty. Tak, kde to má? Što tiskne nebo nemá? Já se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 to, bych se, bych se aby to trošku jako tohle, já pak přečtu ty když já ještě vidu jako u sebe, jo? Takže And then you can invite at five o'clock. Yeah, yeah, I know, I know. So, uh, dear colleagues, uh, thank you for your... No niin, kollegat, kiitoksia kärsivällisyydestä. Nyt jatkamme kokouksen viimeisellä osalla. Ja sitten pyydän, että varapuheenjohtaja Sonja Parkotova pitää loppupuheenvuoron. Hyvät naiset ja herrat, vielä kerran oikein hyvää iltapäivää. Minulta pyydettiin loppupäätelmiä tästä keskustelusta, jota itse asiassa ole edes käyty. Mehän kuunnelimme tämän erittäin kiinnostavan asiantuntija-alheistuksen, mutta en nyt halua sitä kommentoida. Haluan vain sanoa, että se oli erittäin kiinnostava uskonpa, että äh, yhdistyneen kuningaskunnan äh, ylähuoneen äh, tapa tutkia ja tarkastella yhteisen lainsäädäntöä, lainsäädäntö on erittäin hyödyllinen. Varmaankin kannattaa myös pohtia tätä ensimmäistä osaa ja sitä koskevaa keskustelua. Sekin tasavallassa tuetaan täyttää harmonisointia, mutta on myös otettava huomioon kunkin kansallisen parlamentin tilanne. Ne ovat hyvin erilaisia ja vaihtelevat sen mukaan, kuinka kuluttajasuojaa toteutetaan kussakin ma- maassa. On toki tärkeää saada aikaan rajat ylittävää yhteistyötä, tämä sanottiinkin jo. Edelleen on otettava huomioon kuluttajien oikeudet ja se, missä määrin huomioidaan siviililainsäädäntö ja missä määrin kuluttajasuoja suojatetaan siihen mukaan. Tämä oli erittäin kiinnostavaa keskustelua. Haluaisin niin henkilökohtaisesti kiittää teitä Tsekkiin tasavallan valtion puolesta. Jälleen kerran minusta tuntui erittäin tärkeältä ja, ja kiinnostavalta käsitellä näitä asioita, jotta nähdään tilanne kansallisessa parlamentissa ja Euroopan parlamentissa. Toivon, että Lissabonin sopimus saadaan voimaan ja sen myötä useammin voisimme järjestää parlamenttien välisiä eh, tapaamisia ja vaihtaa mielipiteitä. Kiitoksia. Ja sitten, jos joku ei ole samaa mieltä, niin voitte sen ilmoittaa. Kuluttajalansarjan sirpaloituminen on huolenaihe ja se, että meillä on kuluttaja kuluttaja-oikeusdirektiivi sitä on korostettu kaikissa puheenvuoroissa, erityisesti nyt talouskriisin aikana. Vain tehokas, tehokkaat sisämarkkinat auttavat Euroopan unionia toipumaan taloudellisesti. Miten voidaan puuttua tilanteeseen ja noudattaa samalla toisiaisuusperiaatetta? Yleisesti ollaan yhtä mieltä siitä, että meidän pitää harmonisoida lainsäädäntöä ja tämä korostui valtaosassa puheenvuoroja. Eli eurooppalainen harmonisointi ei saa johtaa alempaan kuluttajasuojatason. Ensimmäinen tärkeä askel otettiin tänään. Valtaosa osallistujista on samaa mieltä siitä, että nämä tavoitteet ovat hyviä ja meidän täytyy taata kuluttajien luottamus kaikissa jäsenvaltioissa. Markkinoin pitäisi olla edullisempaa yrityksille kaikkialla EU:ssa. Ja myöskin korostettiin sitä, että kunnollinen arviointi täyden harmonisoinnin seurauksista kansallisiin talouksiin pitäisi tehdä ennen kuin menemme yhtään pidemmälle. Osallistujat halusivat enemmän selkeyttä määritelmiin ja soveltamisalaan ja parempaa ymmärtämistä toiminnasta tämän ehdotuksen ja muun lainsäädännön välillä. Lisäksi varauksia oli kappaleen neljä osalta epäreilut sopimusehdot, varsinkin kun saattavat johtaa joustavuuden puutteeseen. Sisämarkkinavaliokunta on myöskin huolissaan näistä kysymyksistä ja näitä asioita käsitellään asianmukaisella tavalla silloin, kun tarkastelemme komission ehdotusta. Lopuksi haluaisin muistuttaa teitä valiokunnan tulevasta työstä. Työasiakirja julkistetaan viikon lopulla ja se totta kai toimitetaan kansallisten parlamenttien jäsenille kommentteja varten. Onko sieltä kommentteja? Eh, niin. Eli oletteko samaa mieltä näistä loppuhuomioista? Selvä. Eli kiitoksia. Ja tämä on tärkeää erityisesti oma mietintöjen esittelijöille kuluttajalainsuojan kysymyksissä. Ja me hyväksymme. Tähän varmaan tulee, tähän direktiin tulee varmaan paljon tarkistuksia. ensi vaalikaudella. Ja yhteistyö Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä on erittäin tärkeää. Ja toivottavasti tapaamme ensi kerralla. Ja sitten pyytäisin teitä koktailtilaisuuteen. Me pyysimme, että koktailtilaisuus siirretään kuudesta viiteen. Se on tässä kokouksen kokousalin edessä, eli kymmenen minuutin kuluttua alkaa koktailtilaisuus ja te olette kaikki tervetulleita sinne. Vain tsekellä ja briteillä oli kommentoitava. Kiitoksia.